Herzlich willkommen zu unserer Sydämestä tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen tänä maanantai-iltapäivänä ja vielä huomennakin äh, aamupäivällä ja iltapäivällä. Viime viikollahan täysistunnossa äänestettiin vastuuvapausmietinnöistä. Haluan todella kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tähän työhön äh, esittelijöinä ja tietenkin myös tarkistuksia tehden. Haluan todeta teille myös, että KONT-uutiset on teille kaikille toimitettu. Näette sieltä myös tulkkauskielet ja voin kertoa, että tämän päivän kokous päättyy jo kello 18, koska meidät on kutsuttu valvontakomitean vastaan otolle, johon varmasti kaikki osallistumme. Aloitetaanpa esityslistan kohdasta kolme. Kyseessä on äh, siis Olafin valvontakomitean vuosikertomus, äh, vuotuisen toimintakertomuksen 2014 esittely. Toivotan tervetulleeksi puheenjohtaja Pyöstin ja muut jäsenet ja tietenkin sihteeristön edustajat, eli koko valvontakomitean henkilöstön, joka täällä on paikalla. Mehän Tapaamme säännöllisesti ja voin kertoa, että viime viikolla kun äänestettiin komission vastuuvapausmietinnöstä, niin useammassa kappaleessa päätettiin juuri Olafinkin suhteen 180-287 kappaleissa vaaditaan komissiolta vielä selvitystä liittyen teidän työhönne ja valitellaan sitä, että teidän suosituksianne ei täytäntöön panna. Samoin muistutamme ongelmista tilastojen kanssa sekä viittaamme näihin 423 tutkimukseen ja tarkastelemme sitä, miten nämä on toteutettu. Ja näemme, että aiheeseen puututte myös tässä vuosikertomuksessa hyvin kattavasti ja onkin mukava nyt saada tilaisuus keskustella kanssanne. No niin, ja Pyösti saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. <coughs> Kiitos puheenjohtaja. Valvontakomitean puheenjohtajana minulla on ilo esitellä teille tärkeimmät kohdat Euroopan parlamentille toimitetusta toimintakertomuksesta Olaf-asetuksen mukaisesti. Tämä on toimitettu Euroopan parlamentille ja komissiolle. Taustana muistuttaisin, että valvontakomitea on riippumaton korkean tason komitea, joka on yhteisellä sopimuksella nimitetty Euroopan parlamentin neuvoston ja komission toimesta. Sen tehtävänä on olla mukana tilivelvollisuusjärjestelyissä Olafin osalta. Aivan erityisesti tarkoitus on varmistaa tutkintatoimien riippumattomuus Olafissa ja seurata tutkimusten keston kehitystä ja olla myös takaamassa menettelytapojen oikeellisuus. Nämä seikat ovat myös lyhyen puheenvuoroni aiheina ja keskitymme näihin aiheisiin vuosikertomuksessamme. Meidän tehtävämme valvontakomiteana on esittää kritiikkiä. Tarkoitus on toimia rakentavan kritiikin hengessä ja tarkoitus on vahvistaa Olafia sen perustehtävissä. Kritiikin ei pidä varjosta ja se ei varjosta sitä merkittävää työtä, jota Olaf tekee Euroopan unionissa kansalaisten hyväksi. Valvontakomitea on aina tunnustanut ja tunnustaa tehdyn työn arvon ja vetoaa kaikkia toimielimiä tunnustamaan tämän työn merkityksen kun taistellaan petoksia vastaan ja tehdään tutkimuksia, aina kun on epäilyksiä laittomista toimista EUn toimielimissä ja virastoissa, tämä kuuluu osana hyvän hallintoon ja oikeusvaltion periaatteisiin Euroopan unionissa. Tämä edesauttaa myös kansalaisten luottamusta, kun ajatellaan luottamusta, joka kansalaisilla on toimielimiä kohtaan. Olafin työ näin ollen ansaitsee meidän kaiken arvostuksen. Valvontakomitea komitean roolina on parantaa tätä työtä ja näin ollen edesauttaa myös tutkintatoimen kohdistuvaa luottamusta. Toimintakertomus tarjoaa meille katsauksen seurantatoimista, jota me olemme toteuttaneet valvontakomiteana vuoden 2014 aikana aina maaliskuun loppuun saakka. Osassa yksi kuvailemme Olafin toimintatehtävien hallinnointia osassa kaksi. Keskitytään yhteistyöhön, Olafin ja sidosryhmien välillä aivan erityisesti siihen, miten Olaf noudattaa valvontakomitean suosituksia. Lopuksi osassa kolme kuvaillaan valvontakomitean hallinnointia tilivelvollisuuden laajemmassa merkityksessä. Sivulla 6 vuosikertomuksessa löydätte tilastotietoja valvontakomitean tekemästä työstä. Siinä kuvaillaan sitä työtä, jota me olemme vuoden aikana tehneet. Keskeinen viesti valvontakomitealta tänään on se, että Euroopan unionin toimielinten tulisi parantaa menettelytapoja, jotta voidaan varmistaa Olafin tilivelvollisuus ja hallinnon suoriutuminen tehtävistään, jotta Olaf voisi toimia vahvemmin. Tämä viesti sisältää kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin yksi viesti liittyy meihin, valvontakomitean vastuuseen ja sen eh, jäsenten vastuuta tulee vielä selkeyttää. Ja toisaalta tilivelvollisuusmenettelyt, jotka liittyvät Olafiin ja sen johtoon, tulee selkeyttää ja niitä tulee edelleen parantaa. Parlamentti, komissio ja neuvosto ovat kaikki lainsäädännössä mukana. Parlamentti ja neuvosto suorittavat omaa valvontavelvollisuutta ja näin ne voivat myös edesauttaa vastuuvelvollisuuden parantamisessa. Valvontakomitea on todennut, että valvontakomitean jäsenten vastuu Euroopan unionin lainsäädännön näkökulmasta tulisi selkeyttää. Vaaditaan myös muutoksia pitkällä aikavälillä lainsäädäntöön. Yhteiset tulkinnat toimielinten välillä ennen näitä lainsäädäntömuutoksia olisivat hyödyksi. Valvontakomitea on riippuvainen sihteeristöstään. Se on se, seuranta- ja valvontaroolin kannalta oleellisen tärkeä. Saamme sihteeristön kautta tietoa. Toteutamme myös alustavia tarkastuksia, valvontatoimia, äh, oikeudellisia analyysejä ja tilastoanalyysejä. Sihteeristön tulee auttaa valvontakomiteaa silloin, kun kyse on valvontatoimen täytäntöönpanosta. Tämän tulee toteutua tehokkaasti, lojaalisti ja täytyy välttää eturistiriidat, todelliset ja mahdolliset Olafin hallinnon ja toisaalta valvontakomitean välillä. Tällä hetkellä valvontakomitean sihteeristö on hallinnollisesti alisteinen suoraan Olafin pääjohtajalle. Tuloksena tästä on se, että sihteeristö on valvotun elimen alaisuudessa. Tämä johtaa eturistiriitoihin eikä ole kenenkään etujen mukainen. Se ei ole DG Olafin etujen mukaista eikä myöskään toimielinten etujen mukaista. Valvontakomitea on tunnistanut neljä perusehtoa, jotka voivat varmistaa sihteeristön riippumattomuuden. Ensinnäkin rekrytointi ja uralla eteneminen sihteeristössä. Tämä on ensimmäinen seikka. Toiseksi sihteeristön johdon asema johdossa ja kolmanneksi sihteeristön henkilöstön eteneminen urallaan ja neljänneksi budjetin täytäntöönpanon delegointi. Valvontakomitea toteaa, että delegointi budjettiasioissa toteutuu ja muissa kolmessa seikassa on vielä varaa parantaa huomattavasti. Valvontakomitea on käyttänyt huomattavasti aikaa ja energiaa parantaakseen työskentelysuhteitaan, meidän työskentelysuhteitamme Olafin kanssa ja parantaaksamme eh, työskentelymetodeja Olafin kanssa. Keskustelut ja tekninen työ on edelleenkin käynnissä. Käymme tehokasta vuoropuhelua valvontakomitean ja Olafin johdon kesken, mukaan luettuna pääjohtaja. Kuitenkin peruskysymys ei niinkään ole täytäntöönpano tai täytäntöönpanon puutteet työskentelymenettelyissä, vaan pikemminkin roolin epäselvyydet, kun ajatellaan valvontakomitean tehtävää. Tämä näkyy myös siinä, mitä Euroopan parlamentti taisi vastuuvapausmenettelystä. Ja tämä liittyy sellaiseen kysymykseen, jossa toimielinten tulisi päästä yhteiseen sopimukseen. Tämä eturistiriita tulee lainsäädännössä ratkaista. Kyse on siitä, onko valvontakomitea neuvoa antava elin pääjohtajalle Olafissa ja onko tässä vaarana se, että äh, komissio puuttuisi Olafin työhön, vaikka onko valvontakomitea laajempi valvontaelin, joka tarjoaa ulkoista valvontaa, tietoa, tiedon keruuta, joka on välttämätöntä tehtävien suorittamisen kannalta. Jos omaksutaan ensimmäinen lähestymistapa, niin että säännöllisesti äh, seurataan toimintaa hyvin yleisellä tasolla, raporttien pohjalta ja pääjohtajan kutsujen pohjalta. Valvontakomitea tässä mielessä katsoo, että toimielimet, parlamentti, neuvosto ja komissio saisivat vahvistaa sen, mikä on täsmällinen rooli, mikä on se mandaatti, jonka pohjalta valvontakomitea toimii nykylainsäädännön pohjalta. Ja toiseksi tulisi pohtia, pitäisikö käsitellä sitä, mistä määrin asiantuntijat ovat kommentoineet kysymystä erikoiskertomuksessa numero yksi. Ja tämä käsittelee nimenomaan lainsäädäntöä ja valvontakomitean roolia, tiedonsaantia ja tiedonsaannin rajoja, rajoituksia. Vuoden 2014 aikana työmme pääaiheena on ollut tutkimusten keston analysointi ja myös Olafin riippumattomuuden vahvistaminen. Olemme esittäneet kantamme numero neljä Olafin tutkimusten kestosta. Raportointivelvollisuuksesta Olaf on virallisesti ilmoittanut, mutta annetut tiedot ovat riittämättömiä, jotta voisimme todella valvoa Olafin tutkimusten kestoa ja niitä syitä, jotka vaikuttavat tutkimusten keston pitkittymiseen. Valvontakomitea on myös valmistellut kantansa numero viisi Olafin ulkoisesta raportoinnista tutkimustapausten osalta. Kyse on myös tilastotiedoista. Nämä kaksi lausuntoa antavat varsin kattavan näkemyksen eh, tilastotiedoista ja siitä, miksi merkittävä prosenttiosuus tutkimuksesta kestää yli 12 kuukautta. Sehän on jonkinlainen vertailuarvo nykylainsäädännössä, kun ajatellaan tutkimusten kestoa. Tämä liittyy myös Olafin yksityiskohtaisempiin raportointivelvollisuuksiin. Maatalousmenot ja rakennerahastot ovat lähestulkoon puolet kaikista tutkimusosista ja monimutkaiset tutkimukset ovat pääsyynä sille, että 12 kuukauden rajaan ei ole päästy. Mm, laskentametodin muutos on vaikuttanut vaikuttanut Olafin näkemyksiin ja lausuntoihin, joita se on toimittanut parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Vuoteen 2010-2011 verrattuna äh, tilanne on kuitenkin muuttunut niin, että tutkimukset äh, ja niiden kesto on äh, pienentynyt. Tämä näkyy myös liitteestä kaksi. Päälöydös ja suositus komitealta näin ollen on, että nykyinen raportointi tulisi saada paremmalle tolalle, jotta saamme kattavan käsityksen Olafin tutkintatoimien suorittamisesta. Nyt saamme vain rajallisen näkemyksen kehityksestä, miten tutkimusten kesto on kehittynyt. Olafin tulisi myös avoimemmin raportoida äh, pisimpään kestäneistä tutkimuksista. Silloin kun kesto on yli 12 kuukautta, tietoja tulisi näistä tapauksista antaa enemmän olemme myös alkaneet tehdä yhteistyötä Olafin kanssa, mutta tuloksia vielä saamme odottaa. Valvontakomitea on pyrkinyt myös parantamaan yhteistyötapoja. Olaf on keskittynyt, keskittynyt sisäiseen seurantaan ja on ottanut käyttöön menettelyjä ja välineitä. Haasteena on se, että optimoidaan näitä menettelyjä ja välineitä. Kiinnittäisin huomionne siihen, että valvontakomitea jatkaa edelleenkin eh, tutkimustilastojen syvällistä tutkimusta ja sitä, miten eh, tässä tutkintatoimessa olla selviytyy. Valvontakomitea on päättänyt sen jälkeen, kun tämän eh, vuosikertomuksen saimme päätökseen, että olemme hyväksyneet pääjohtajan pyynnön valmistella lausunto jossa puututaan nimettömän kirjeen viittauksiin, joissa välitettiin tietoja tilastoista. Tämä on meidän työohjelmassamme vuodelle 2015, joten palamme aiheeseen ja tilastoihin myöhemmässä vaiheessa. Kun tutkimusten kesto on hyvin tärkeä vertailuarvo Olafille, niin meidän mielestämme tätä seikkaa tulisi seurata myös toimielinten välisessä vuoropuhelussa artiklassa 16 tästä määrätään OLAF-asetuksessa. Valvontakomitean erityiskertomus numero 3 vuodelta 2014 keskittyy 423 tapaukseen, jotka avattiin vuonna 2012. Nämäkin liittyvät tilastoihin, mutta pääkysymys tässä raportissa on sen, että se, että oliko epäilyksiä, jotka oikeuttivat sen, että tutkimukset avattiin ja onko Olaf äh, arvioinut riittävällä tavalla tulevia tietoja. Haluamme muistuttaa, että tutkimusten avaaminen vaikuttaa aina äh, asianosaisten henkilöiden oikeusasemaan. Ja näin ollen äh, tulevien tietojen analysointi on oleellisen tärkeää ennen kuin tutkimus avataan. Olaf ei aina tehnyt tarpeellisia Äh, arvioita, analyysiä ennen kuin tutkimukset aloitettiin. Olaf katsoo, että tämä oli äh, toimintaa, jossa kunnioitettiin sääntöjä, jotka silloin olivat voimassa. Äh, valvontakomitea toteaa, että on tärkeää analysoida taustalla olevat tiedot ennen kuin minkälaista tutkimusta käynnistetään. Komitea jatkaa syvällistä analysointia kun per, perehdymme tutkimuksiin, niiden käynnistämiseen ja taustalla oleviin tietoihin ja nämä analyysit esitämme tämän vuoden kertomuksessa. Eli työ jatkuu tältä osin. Olemme myös perehtyneet tutkimusprioriteetteihin vuodelle 2015. Ne ovat tärkeitä nykyisessä OLAF-asetuksessa. Haluamme pohtia sitä, mikä on poliittisten tutkintaa prioriteettien käytännön merkitys Olafissa. Lainsäätäjä ja budjettiviranomainen omavat oman roolinsa, jotta välitetään tietoja odotuksesta, strategisesta hallinnointi roolista, toimielinten välisestä vuoropuhelusta, joka voi olla yksi mahdollisuus välittää näitä tietoja. Ei tietenkään ainoa. Valvontakomitea tekee myös eri, erikoiskertomuksen suosituksista Olafille. Tämän jälkeen valvontakomitea on jatkanut yhteistyötä Olafin kanssa seurannan suhteen, miten suosituksiin on reagoitu. Valvontakomitea on päättänyt suositusten prioritoinnista. Tarkoitus on toimia selkeästi täytäntöönpanon edistämiseksi. Ja kun ajatellaan äh, suosituksia, jotka eivät ole toteutuneet, niin niihin on aina löytynyt jonkin asiakohtainen syy. Meidän poliittinen linjamme on se, että olisi vähemmän, mutta täsmällisempiä suosituksia kuin aikaisemmin, vaikkakin aiemmat suositukset ovat aina sisältäneet tärkeän viestin. Valvontakomitea ja katsoo, että tätä kysymystä tulisi käsitellä myös toimielinten vuoropuhelussa. Olemme keskustelleet tästä myös komission varapuheenjohtaja Georgievan kanssa, kun valmistellaan suositusten seurantaa toimielinten välisessä vuoropuhelussa. Vuoropuhelu ja yhteydet Olafin johtoon osoittavat, että meillä on eriäviä näkemyksiä monissa suosituksessa olla on eri kannalla ja tämä voi johtaa siihen, että joudumme vain toteamaan, että olemme eri mieltä joistakin suosituksesta. Olafin riippumattomuustutkimuksessa äh, on aihe, josta muistutamme erikoiskertomuksessa, jossa korostetaan nimenomaan tutkimuksen riippumattomuutta. Tämä on edelleenkin relevanttia sekä parlamentin, neuvoston että komission näkökulmasta silloin, kun lainsäätäjä keskustelee Olafin tutkinta-asetuksen tulevaisuudesta. Valvontakomitea tässä tapauksessa haluaa kiinnittää huomion siihen, että niin sanottu clearinghouse-tapaaminen voi olla vaaraksi riippumattomuudelle Olafin tutkimusten suhteen, ja tämä täytyy ymmärtää. niin täytyy olla oikeanlaiset, jotta riippumattomuus voidaan taata. Haluamme kiinnittää huomionne myös siihen, että valvontakomitea on pyytänyt henkilöstön jäseniä toimimaan niin, että parlamentin jäsenten harhaanjohtavia kommentteja ei noudateta tai oteta huomioon, ja tämä näkyy myös vuosikertomuksessa. Tämä tavallaan oli jonkinlainen sivukertomus, mutta koska olemme nyt parlamentissa, niin erityisesti halusin kiinnittää huomioon näihin sivuihin kertomuksessa. Lopuksi totean, että valvontakomitea Olafin kanssa on samaa mieltä siitä, että haluamme hyvää hallintoa, äh, riippumattomuutta, korkeaa laatuisuutta, riippumattomia tutkimuksia joissa kunnioitetaan menettelyn oikeellisuutta ja perusoikeuksia. Valvontakomitea on ja jatkossakin on Euroopan unionin toimielinten palveluksessa, jotta voimme varmistaa korkean tason tilivelvollisuuden kunnioittaa tutkimusten riippumattomuutta. Me valvontakomiteassa haluaisimme myös virallista palautetta Euroopan unionin toimielimiltä liittyen vuosikertomuksiin ja löydöksiimme. Arvoisat jäsenet, jos puheenjohtaja sallii, niin pyytäisin kollegoitani, jotka ovat toimineet raportoijina, täydentämään omilta osin minun alustuspuheenvuoroni. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Me olemme työstäneet tutkimusten kestokysymystä. Tämähän on komitean yksi päätyösaroista. Muistutan uudesta asetuksesta, joka astui voimaan lokakuussa 2013. Se vahvisti valvontakomitean toimivaltuuksia tällä alalla. Esimerkkinä nostaisin tästä esille sen velvollisuuden, joka nyt Olafilla on silloin, kun 12 kuukauden kausi käynnistyy ja tutkimus ei ole vielä valmis, niin silloin täytyy jatkossakin informoida komiteaa aina puolivuosittain niin kauan kunnes tutkimus päättyy. Tämä on meille tärkeää, koska se mahdollistaa sen, että voimme todella valvoa tutkimusten kokonaiskestoa, emmekä saa tietoa vain alustavasta tutkimusvaiheesta. Meidän Analyysimme keskittyy kahteen seikkaan. Toisaalta olemme arvioineet sitä, ovatko komitelle toimitetut tiedot riittäviä ja oleellisia niin, että voimme tehokkaasti suorittaa valvontatehtäväämme ja raportoida asianmukaisella tavalla toimielimille, jotka meidät ovat nimittäneet. Toinen työosa on toimia sisäisesti niin, että arvioimme Olafin toimintaa, prioriteettia tutkimusten keston osalta. Olemme käyttäneet useita välineitä ja erityisesti olemme käsitelleet 659 tutkimusta, jotka meille on toimitut, josta tiedot on toimitettu vuoden 2014 aikana. Tässä oli 391 erillistä tietoa. Toisaalta valvontakomitealle on siis toimitettu Olafista. Täytyy huomioida, että Olaf on velvoitteensa täyttänyt raportointivelvollisuuksien osalta. Tämä on parannusta verrattuna edelliseen vuoteen ja tämä on huomattava työmäärä. Mutta kuitenkin komitean on todettava, että asetus on vahvistanut toki meidän valvontamahdollisuuksiamme – Olafilta saadut tiedot tässä mielessä ovat olleet huomattavasti vähäisempiä kuin edellisenä vuosina. Tämä vähentyminen on johtanut siihen, että kun ajatellaan kontekstitietoja tutkimusten tiimoilta, niin ne ovat vähentyneet. Minkälaisia petoksia, mitkä toimijat ovat äh, tässä äh, tutkimusten kohteena, minkälaisia arvioita on esitetty määristä, summista. Valvontakomitea näiden tietojen pohjalta ei oikeastaan pysty täysin arvioimaan, vastaako kesto tutkimuksissa tutkimuksen sisältöä, mukana olevia tahoja ja niin edelleen. Komitealla on velvollisuus saada tietoonsa ne syyt, jotka ovat johtaneet siihen, että tutkimusta ei ole voitu toteuttaa 12 kuukauden aikarajan puitteissa ja sitten mahdollisesti nämä lisäaikarajat aina puolivuosittain. Meillä on välitetty raportteja tutkimuksista ja komitea on näiden pohjalta todennut, että on hyvin paljon heterogeenisyyttä niissä tiedoissa, joita komitealle on raportoitu Olafista. Täytyy panna merkille, että 14 prosenttia meille välitetyistä raporteista ei sisältänyt perusteltuja syitä tutkimusten kestosta. Tämä riippuu erityisesti siitä, että Olaf tekee työtään niin, että ei ole minkäänlaisia äh, ennakkoon määriteltyjä syitä, jotka sitten oikeuttaisivat äh, tutkimuksen keston Tämä on johtanut siihen, että on varsin merkittävä määrä syitä, jotka välttämättä eivät ole perusteltuja syitä. Ne ovat epämääräisiä, epäselviä, eivätkä mahdollista sitä, että voitaisiin kokonaisuudessa arvioida näitä syitä. Kun otamme huomioon ne ongelmat, joita, ongelmissa, joita tutkimuksissa on, joita Olaf toteuttaa, Usein syynä on mainittu monimutkaisuus. Yli 60 prosentissa tapauksista syynä pitkittymiselle on mainittu monimutkaisuus. Komitea ei ole ollut kovinkaan yllättynyt, kun usein tutkimukset ovat näin monimutkaisia. Joko petokset ovat ominaispiirteiltään monimutkaisia, taikka sitten toimijoiden määrä näissä tapauksissa on niin suuri, että tapaus on väistämättä monimutkainen. Tiettyjä syitä on luokiteltu, on sisäisiä syitä, jotka voivat johtaa siihen, että esimerkiksi tutkija on vaihtunut, on strategiaa jouduttu muuttamaan tutkimuksen kuluessa, on siis sisäisiä syitä ja tämän lisäksi myös ulkoisia syitä, jotka voivat esimerkiksi johtua yhteistyön puutteista ja jäsenvaltioiden muiden eh, yksiköiden, virastojen kanssa, joiden kanssa Olaf tekee yhteistyötä. Tämä voi johtua myös poliittisista, taloudellisista olosuhteista tietyissä jäsenvaltioissa, jotka vaikeuttavat tutkimuksia ja myös pidentävät niiden kestoa. Me olemme näin ollen ehdottaneet syitten luokittelua ja tarkoituksena olisi analysoida paremmin niitä syitä, jotka voivat osaltaan selittää tutkimusten kestoa. Olafilla on aivan erityisesti velvollisuus informoida valvontakomitea niistä toimista, johon sen täytyy ryhtyä, johon se aikoo ryhtyä lyhentääkseen tutkimusten kestoa, jotta määräajoissa pysyttäisiin. Komitea voi yhtyä siihen analyysiin, jonka Olaf on esittänyt. Usein tutkimuksen alussa jo tiedetään, että tutkimus kestää yli 12 kuukautta ja näin ollen toimet, jonka tarkoitus on nopeuttaa tutkimusta silloin, kun toimitaan asetuksen pohjalta, eivät välttämättä ole äh, näissä hyvin monimutkaisissa tutkimuksissa äh, soveliaimpia. Komitea on analysoinut yksityiskohtaisesti näitä tapauksia, ne löytyvät myös liitteestä. Komitea katsoo, että tässä kohdin tarvitsemme lisää tietoa, tarvitsemme tiedotusta, erityisesti silloin, kun tutkimukset ylittävät 12 kuukauden, 18 kuukauden määräajan. Ja tämän tiedon tulisi olla komitealle entistä täsmällisempää Näkymät Olafin kanssa tältä osin ovat seuraavanlaiset. Komitea panee merkille sen, mitä pääjohtaja vuoden 2014 aikana aivan erityisesti on nostanut tutkijoiden tietoon. On tarve eh, tiedottaa komitea paremmin, jotta saadaan täsmällisempää asia sisällöltään rikkaampaa tietoa komitean tietoon liittyen eri tutkimuksiin – me olemme myös käynnistäneet yhteisen työn, jonka tarkoitus on homogeenisesti tiedottaa, saada tietoa komitealle näistä tutkijoiden käyttämistä perusteluista keston osalta. Nyt käsittelisin toista osuutta, eli sisäisiä suosituksia Olafissa. Olaf on ottanut käyttöön menettelyjä, jotka osoittavat todella taho, tahtoa lyhentää tutkimusten kestoa. On otettu käyttöön jatkuva seuranta, kokouksia, indikaattoreita, jotka johtavat vaiheittain siihen, että tutkimusten kestoa voidaan lyhentää. Näistä indikaattoreista, näistä seikoista ei ole kuitenkaan tietoja komitealle toimitettu ja komitealle välitettäviä raportteja ei tällä hetkellä käytetä äh, hyödyksi niin, että voitaisiin strategisemmin analysoida niitä ongelmia, joita kohdataan tutkimuksessa, äh, kun ajatellaan tutkimusten kestoa. Me valvontakomiteassa katsomme, että Nämä raportit voisivat olla erityisen tärkeitä silloin, kun teemme faktapohjaista strategisempaa analyysiä Olafin kumppaneiden kesken. Usein myös nämä kumppanit ovat osavastuussa tutkimusten kestosta tutkimusten loppuvaihe on myös tärkeää, koska Olaf on ottanut käyttöön yksikön, joka katsoo sitten tutkimusten loppuvaiheessa tai tutkimusten loputtua koko prosessia. Tällä yksiköllä on aivan erityinen tehtävä, kun kyse on siitä, onko tutkimukset tehty viivytyksittä, ovatko ne myös sopusuhtaisia olosuhteiden kanssa. Olemme analysoineet useita tapauksia, joihin olemme saaneet pääsyn, ja tämä osoittaa, osoittaa sen, että välttämättä perusteluja ei aina näille tiedoille esitetty. Näin ollen on vaikeaa tietää, mistä syistä tämä yksikkö hyväksyy tai kiistää tutkimusten keston riittävyyden. Hyvin monimutkainen seikka on totta kai se, miten resursseja asianmukaisesti myönnetään riippuen tapausten vakavuudesta. Tämä aina on totta kai vakava, herkkä luontoinen kysymys. Valvontakomitea on ehdottanut Olafille sitä, että kenties voitaisiin luoda teoreettinen malli sen pohjalta, minkälaisia tietoja meillä on toistuvista ilmiöistä tutkimuksissa. Tämä voisi olla hyödyksi, jotta voitaisiin paremmin suunnitella resurssien käyttö erityyppisissä tutkimuksissa riippuen siitä, minkälaisia toimia tarvitaan. On syytä korostaa myös sitä, että Olaf on toiminut reaktiivisesti ja proaktiivisesti rajoittaakseen tutkimusten kestoa silloin, kun yhteistyö ei ole ollut riittävää. Välineet, jotka ovat käytössämme, ovat sellaisia, että niillä pyritään parempaan tutkimusten kestoon ja optimointiin. Valvontakomitea on saanut tietoa siitä, että toimet, joita pääjohtaja suunnittelee käyttöön ottavansa, tuottaisivat toivotut tulokset avattujen tutkimusten osalta, tutkimusten, jotka on käynnistetty 2013-2014 kaudella. Toisaalta tarkoitus on huomattavalla tavalla parantaa tiedotusta valvontakomitealle – jotta valvontakomitea voi raportoida Euroopan unionin toimielimille asianmukaisesti ja toisaalta taas optimoida sisäisen valvonnan välineiden käytöt, joita nyt Olafissa ollaan ottamassa käyttöön organisaation sisällä. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Kiitos ja seuraava, olkaapa hyvä. Vice chairs and members. Niin, puheenjohtaja, hyvät jäsenet ja varajäsenet tällä valiokunnassa. Minä haluaisin kiittää siitä, että meidät on kutsuttu esittelemään vuosikertomuksemme. Kuten puheenjohtajamme ilmoitti esittelinä, meillä on äh, kunnia ilmoittaa teille kahdesta asiaa. Ensinnäkin äh, se, miten on toteutettu valvontakomitean suosituksia. helmikuussa viime vuonna, kun uusi astus oli voimaan, valvontakomitea päätti käynnistää seurannan siitä, miten, äh, mitä oli tapahtunut niille suosituksille, joita se oli antanut Olafille. Ensimmäinen niistä esettiin marraskuussa ja sitten koottiin kaikki suositukset vuotta 2012, että voitiin helpottaa Olafin raportointia valvontakomitealle toimeenpanosta. Ja Olaf äh, pyydettiin kahteen otteeseen kommentoimaan tätä raporttiluonnosta maaliskuussa ja kesäkuussa – ja valvontakomitea tuli siihen tulokseen, että raportti ei tu, Olafin taholta ei ollut tyydyttävää. Ja viime vuoden marraskuussa Olafin pääsihteeri päätti jälleen äh, sanoi, että äh, 89. joulukuuta ja äh, valvontakomitea pahoitteli sitä, että ei ollut asianmukaista järjestelmällisyyttä, ei ollut riittävää vuoropuhelua ja ehdotti muun muassa menettelyä kuulemisia varten. Pitkän laajan analyysin jälkeen, jonka pääjohtaja teki, valvontakomitea päätti 26. maaliskuuta eh, torjua kritiikin ja kehotti Olafia ottamaan askeleen eteenpäin. Valvontakomitea taatiakseen lausunnon asiasta välitti seurantakertomuksensa yksityiskohtaisen selityksen jokaisen suosituksen osalta ja kehotti Olafin pääjohtajaa ottamaan huomioon tämän. Mutta vaikka asia oli erittäin tärkeä, mitä tulee eh, siihen, miten toimielimet näkevät sen, miten näitä suosituksia on odotettu, vain kolme päivää myöhemmin valvontakomitea välitti viestin. Pääjohtaja pyysi, että 27. huhtikuuta mennessä saataisiin yksityiskohtainen raportti siitä, miten käsiteltäisiin jokaista suositusta, josta keskusteltaisiin puheenjohtajan ja varapääjohtajan kanssa teknisessä kokouksessa. 22. huhtikuuta pääjohtaja ilmoitti, että hän ei pystynyt vastaamaan 27. huhtikuuta mennessä, koska, koska 22. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta – oli välitetty kaksi lausuntoa, yksi työasiakirja kommentoitavaksi työvalvontakomitealta hänelle ja valvontakomitea taas vastasi, että Olaf eh, tulisi, tuli lähettämään kirjallisena vastauksensa eh, ajoissa ja että sitten sen mukaan päätettäisiin siitä, milloin pidetään kokous, mutta kuitenkaan pääjohtaja ei ehdottanut uutta päivämäärää eikä lähtenyt vastausta eikä myöskään teknistä kokousta. Tilanne, mitä tulee suositusten seurannan, seurantaan, on, että valvontakomitea ei ole saanut Olafilta tyydyttävää vastausta kuuteen kuukauteen. Tällä välin Olafin työn helpottamiseksi valvontakomitea on käynyt keskustelua, toivottavasti tulee keskustelua myöskin huomenna, siitä, mitä ovat prioriteetit, jotka koskevat näitä suosituksia, ja me toivomme edelleenkin, että voidaan jatkaa hedelmäisiä keskusteluja pääjohtajan ja olafin kanssa. Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on se, että valvontakomitean lausunto, joka koski eh, tilasto, joka liittyy tutkimustoimintaan, jota Olaf harjoittaa. Valvontakomitea on analyysissään verrannut tuloksia, jotka Olaf on julkisesti ilmoittanut suhteessa sisäisiin tietoihin, joita Olaf on antanut valvontakomitealle. Tämän analyysin mukaan jo Olaf on väittänyt, että tutkimukset on saatettu päätöksen lyhyessä ajassa ja että tämä liittyy uuteen laskentamenetelmään. On välttämätöntä korostaa sitä, että valvontakomitea on käyttänyt pelkästään tietoa, jota Olaf itse on antanut ja laskelmia, joita Olaf sisäisesti itse on tehnyt. Joten päinvastoin kuin mitä Olaf ja pääsihteeri on ilmoittanut, Kolmantakomitea ei, ei ole sunkaan puhdistanut Olafin tilastoja, joten tämä väittämä data cleaned on jotakin, mitä Olaf on käyttänyt sen sisäistä asiakirjoista, joita Olaf, laskemista, joita Olaf on antanut sisäiselle johdolleen, ja josta näkyvät todelliset luvut. Joten valvontakomitea ei siis ole keksinyt mitään, vaan on ottanut tiedot Olafin omista asiakirjoista on käytetty eri menetelmää raportoinnissa julkisuuteen ja toimielimille, jossa on ymmärtää, että tutkimukset toteutetaan, toteutetaan nopeammassa ajassa. Voisin kiinnittää huomioon erityisesti taulukkoon kolme, josta voi, niin voitte löytää raportistamme vuodelta, vuodelta 2013 ja kirjasta, joka juuri on annettu teille. Thank you. It's the pink color. Siis kysymys on tästä vaaleanpunaisesta kirjasesta. So, the chart was produced... Tämä taulukko, sen teki Olaf, ja se osoittaa optimistiset tiedot, joita on julkisuudelle, julkisuudelle annettu punainen linja, ja todelliset sisäiset ö, luvut, jotka ovat vihreällä, joka osoittaa sen, että Olafin tilanne selkeästikin on huonontunut vuoden 2010 jälkeen. Joten taulukossa 5, sivulla 14 samassa kirjassa hiukan aikaisemmin, voitte nähdä yksityiskohtaisemman samaa ajankohtaa koskevan sama tiedot, jossa on enemmän yksityiskohtia. Te parlamentin pystytte itse tekemään johtopäätöksiä siitä, miten luotettava on se raportointi, jota on saatu tähän mennessä. Kiitos. Thanks well. Kiitos oikein paljon. Olkaa hyvä. Äh, Herra Bösch, kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos tästä kutsusta. Ehkä pari huomiota vielä minultakin liittyen tähän meidän kertomuksemme ja näihin 423 tapaukseen vuonna 2013 käynnistimme työt tämän kysymyksen suhteen. Kyseessä olivat luvut ja tulkinnat, jotka luonnollisesti liittyivät Olafin riippumattomuuteen sekä päästään riippumattomuuteen noin kahden vuoden ajan. Tiedättehän, että näiden tapausten avaaminen ja sulkeminen Olaf-asetuksen mukaisesti kuuluu pääjohtajan vastuulle, mutta mielivaltaisuutta ei tietenkään saa tässä olla. Ja näin ollen Luxemburgin tuomioistuin teki selväksi, että Olaf voi käynnistää menettelyn vain siinä tapauksessa, että ennalta on todennettu, että on kyllin merkittävät perustelut epäilylle. Näin ollen olikin yllättävää ja varsin harmillista, että jouduimme tässä vuosien ajan kiistelemään siitä, että saammeko näin siis toimia vai emme. No jossain vaiheessa sitten totesimme, että olemassa olevien tai pikemminkin olemassa olemattomien tietojen vuoksi suljemme tämän tapauksen ja sitten saimme tietoa 41 tapauksesta kyseessä siis tasan 10 prosenttia näistä 423. Ja tämä vahvisti jo aiemman tietomme ja olettamuksemme liittyen aika ohuen todistusaineistoon. Valvontakomitea ei löytänyt ainuttakaan asiakirjaa, korostan ainuttakaan asiakirjaa näissä neljässä kymmenessä yhdessä tapauksessa, jota olisi voitu luonnehtia nimellä arviointi, assessment evaluation. Tähän haluan kiinnittää huomionne. Vain kuudessa tapauksessa näistä 41 saatoimme ylipäätään todentaa arvion ähm, rahoitus- tai talousvaikutuksista. Ja tässä talossahan, koska kyse kerran on veronmaksajien rahojen ja taloudellisen suojelemisesta, niin aika pienessä, todella merkittävän pienessä vähemmistössä tapauksista saatettiin nähdä minkä näköistä arviota taloudelliseen vahinkoon liittyen liittyen emme siis näin ollen saaneet minkään näköistä vahvistusta sille, että kyseessä olisi ollut vakavasti otettava epäily. Kiinnittäisin myös huomionne siihen, että tuomioistuimen päätökset ovat siksikin niin tärkeitä, ja tämä on todella äärimmäisen ratkaiseva tässä. Minun ei tätä teille kansanedustajille tarvitse selittää mutta tässä nyt ylipäätään kyse on toimenpanovallan ja lainsäädäntövallan välisestä rajanvedosta. Tämä ei koskaan saa hämärtyä ja tämänhän me tiedämmekin muista poliittisista järjestelmistä. Ilmeistä ja selvää on myös se, että vuoden 2012 sääntöjen taustaa vasten meille osoittautui, että se, että Olaf käynnistää tapauksen tutkinnan, niin komissio saattoi pelkästään tältä pohjalta viedä näiltä toimijoilta mahdollisuuden osallistua toimintaan ja kuinka suuri vahinko tästä syntyy, se nyt menee huomattavasti yli meidän toimivaltarajamme se, sen arvioiminen. Eikä minun teille tarvitse selittää, mitä tämä merkitsee yksilöille, henkilöille komissiossa tai ylipäätään muuallakin, jos pelkkä pieni epäilys voi johtaa tapauksen tutkimuksen käynnistämiseen. Tämän halusin vielä lisätä, mutta nythän tässä jo muilta kuulittekin tästä yleisemmästä toimintakertomuksestamme. Kiitos rouva puheenjohtaja. Me kiitämme Olafin valvontakomitea tästä erittäin tärkeästä kertomuksesta. Luin tämän kertomuksen ja kaikki lausunnot jo siihen tässä viikonlopun mittaan. Ja tässä itse asiassa nousi ensin paitsi yksi skandaali, oikeastaan kolme skandaalia yhdessä. Yksi liittyy siihen, että lain säätäjä järjestelmällisesti, manipuloi tilastotietoa ja kollegat, tässä kyse on siis ihan puhtaasti valehtelemisesta. Ja tällä on ollut vaikutusta 17,3 kuukautta väitettiin vuonna 2012 tutkimusten kestoksi, mutta tämä oli kaunistelua. Kyseessä oli itse asiassa 32 kuukautta. Sitten pari vuotta myöhemmin väitettiin, että keskimääräinen kesto oli myös 17 kuukautta, mutta todellisuus oli yli 35 kuukautta. Joten minä tässä teen näitä omia laskelmia, niin hankalaahan tämä oli, mutta onnistui tilastoihin perestymällä mm, niin vuoden 2012 kohdalla lopputulema oli mielestäni 32 kuukautta. Äh, ainakin äh, kansallisissa parlamenteissa suhtaudutaan hyvin vakavasti äh, tällaiseen vääristelyyn. Saapa nähdä, katsotaanko näin olevan myös Euroopan parlamentissa. Kun ajatellaan valvontakomitean mm, mandaattia, minä en ollut, arvoisa puheenjohtaja, nähnyt sitä näin hämäränä kuin mitä te nyt tässä kuvailitte. Se, että tässä teidän työtänne on suorastaan sabotoitu ja, ja mm, siihen puututtu tällaisella tavalla. tai emme mitenkään voi hyväksyä. Tähän on ainut taho, joka Olafia voi valvoa. Ja valvonnalla tarkoitetaan nimenomaan valvontaa eikä silmien sulkemista. Ja todella nämä suljetut tapaukset, luonnollisesti teillä täytyy olla mahdollisuus tutustua niiden asiakirjoihin ja olin järkyttynyt lukiessani, että näin ei suinkaan kaikkialla katsota asian olevan. Me haluamme, että Olaf on riippumaton, toteuttaa siis riippumattomia tutkimuksia. Olafin on voitava toteuttaa tutkimuksensa täysin riippumattomana, mutta luonnollisesti Olaf on jatkossakin vastuussa riippumattomuudesta <laughs> huolimatta. Se on vastuussa ja tilivelvollinen siitä, mitä se on on päättänyt ja tutkinut. Ja siksi haluankin todella kiittää teitä siitä, että ette suostuneet tulkitsemaan riippumattomuutta niin, että se ikään kuin merkitsisi valvonnasta vapauttamista. Eihän tämä nyt tietenkään näin ole. Te ette olleet valmiit siihen, että että tällaiset toimet hyväksyttäisiin riippumattomuuden osoituksena. Me luonnollisesti haluamme Olafin toimivan tehokkaasti, mutta ei se nyt sitä voi merkitä, että Olaf kulkee omaa kulkuaan välittämättä mistään mitään. Yhtäältä siis tuo lainsäätäjän toiminta ja toisaalta sitten ihan nämä selkeät rikkomukset. Tämä on hyvin hankala juttu, nämä 423 tapausta. Tiedämme, että kaikki yritykset, eh, joita, eh, joiden eh, suhteen tutkimukset avattiin heikoin perustein, joutuvat komission tietopankkiin komission merkintöihin tulee sitten luonnollisesti tieto näistä tapauksista, vaikka eivät ne perusteltuja olisikaan. Ja sitten kun ajatellaan tätä taloudellista vahinkoa, 80 prosenttia tapahtuu maatalous- ja rakennerahastoissa, tämän tiesimmekin, mutta se, että yli 50 prosenttia kaikista tapauksista, jotka kestävät yli vuoden, liittyvät nimenomaan taloudelliseen etuun. Kun ajatellaan tupakkaa vaikka 30 ihmistä, rakennerahasto 20 ihmistä, kun vahinko on huomattavasti suurempi. Eli näyttää mielestäni siltä, että ei tässä kyllä nyt ihan nämä tämä suhde ole oikea. Haluan todella kiittää teitä tekemästänne työstä. Me pidämme tätä työtä äärimmäisen tärkeänä ja me olemme todella riippuvaisia siitä, että ne ongelmat, joihin mm, johtaja pääjohtaja tässä alussa viittasi, äh, ovat kyllä asioita, joista meidän on huolehdittava, esimerkiksi tämä sihteeristökysymys. Ja tosiaan tuo riippumattomuus, nyt tässä ei niinkään äh, kyse ole komissiosta kuin äh, pääosastosta. Sarvamaa ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you, uh, madam. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisat valvontakomitean jäsenet. Tämä on hyvin surullinen päivä, se on sanottava, mutta myös hyvin tärkeä päivä toivottavasti. Minusta voidaan sanoa, että kertomus, jota me olemme lukeneet, ei ole mitenkään tavallista luettavaa Euroopan unionissa. Minusta tämä on hämmästyttävää. Minun täytyy sanoa, että kävisin nopeasti vielä lävitse pääasiat tästä, koska niitä todella täytyy korostaa kerta kerran jälkeen. Minä olen kansanpuoliryhmän koordinaattori tässä valiokunnassa ja minä tulen kyllä käyttämään tilaisuutta nyt korostaakseni näitä asioita. Ensinnäkin, mitä tulee tähän seurantaan? Tämän valvontakomitean mukaan Olaf rikkoo, rikkoo tapa oikeutta, joka on syntynyt Euroopan tuomioistuimessa. Näin on todettu kohdassa, joka koskee tutkimusten avaamista Olafissa vuonna 2012. Olaf ei ole tehnyt ainoatakaan kunnollista arviota tulevista tiedoista yhdenkään tapauksen osalta. Ja suurimmassa osassa tapauksissa ei ollut jälkeäkään minkäänlaisesta arviointitoiminnasta. Tämä on siis ensimmäinen asia. Toinen asia. Tutkimuspolitiikan prioriteet vuonna 2015, IPP. Tämän raport- kertomuksen mukaan Olaf on rikkomassa säännöstä vuodelta 2000, asetusta vuodelta 2013 ja 83 vuodelta 2013. Ja tämä koskee myös sitä, mitä pitäisi soveltaa niitä periaatteita, jotka liittyvät siihen, että valitaan tapauksia asetuksen 883 mukaan joka liittyy myöskin resurssien käyttöön, läheisyysperiaatteeseen, lisäarvoon. Ja sen sijaan, että se tarkastelisi taloudellisia indikaattoreja ja sopeuttaisi ne siihen, miten varoja käytetään, ne on poistettu kokonaan. Ja asia kolme. Se on myös, tämä rikkoo myöskin tätä asetusta 83 siinä, että valmentakomitea on kiinnittynyt toimintojen huomioon siihen, että on tarvetta panna toimeen määräykset, jotka liittyvät asetuksen 803 vuotta 2003, liittyvät siihen, että valtakomitean sihteeristön täytyy toimia riippumattomasti, ja tämä edelleenkin on Olafin pääjohtajan hallinnollisen valvonnan alaisena. Kuuluisa äh, kuuntelu. Olaf omassa analyysissään – siis ajatellen valvontakomitean mielipiteitä, ketä muuta me nyt tulemme enää kuuntelemaan, kuka, ketä muuta me voimme kuunnella, ketä muita meillä on kuin valvontakomitea. Ei ketään muuta. Valvontakomitean analyysin mukaan näyttäisi siltä, että Olaf itse vahvistaa sen, että ei ole pätevyyttä. Ja siitä huolimatta yhden kokonaisen vuoden ajan, sen jälkeen kun se itse on vahvistanut tämän. Ei ole mitään seurauksia kolme vuotta sen jälkeen, kun tämä tapahtui. Joten koko tämä seurantaa koskeva luku on sellainen, että sillä on tyypillistä ongelmat, jotka kokonaisuudessaan muodostavat valtaisan, yhden valtaisen ongelman. Jos tämä olisi virasto, jos tämä olisi EUn toimielin, tämä valiokunta ei ikinä antaisi vastuuvapautta. Ei edes sisätietojen jälkeen, kuusi kuukautta myöhemmin, koska me emme nyt katso tilannetta siitä, mitä tapahtui viime vuonna, siis kuusi kuukautta sitten. Haluaisin vielä todeta, että kokonaisuudessaan roolin määrittäminen, mikä minusta on erittäin tärkeää, mikä on valvontakomitean rooli? Sen määrittäminen on koko asian todellisessa ytimessä ja se on edelleenkin täysin epäselvä. Meillä täytyy pystyä ratkaisemaan tämä kysymys nyt kertakaikkisesti, koska tällä hetkellä valvontakomitean se todellakaan ei roolinsa osalta nauti siitä, että olisi selkeästi määritetty valta, jolla se voisi tehdä todellisen ja riippumattoman, harta riippumatonta ja todellista valvontaa. Minusta tämä selvästi käy ilmi tästä kertomuksesta, joten yhteenvedon mukaisesti ja mitä vakavimmin siitä, mitä me olemme nyt lukeneet tässä kertomuksessa, mitä me olemme tänään kuulleet, siitä meidän täytyy tehdä se ratkaisu, että hyvin pikaisesti katsomme kaikkia pöytäkirjoja mitä ja kaikkea mitä pääjohtaja, Olafin pääjohtaja on sanonut, mitä liittyy tutkimusten avaamiseen ja päättämiseen ja koordinointiin, viitaten näihin 1231 tapauksessa kannattu yhtenä päivänä. Että meidän täytyy tehdä selväksi se, että pääjohtaja, hän, että hän ei olisi johtanut harhaan tätä viranomaista tai mitään muutakaan toimivaltaista viranomaista, mitä tulee tilastoihin, jotka koskevat tutkimuksia. Ja tiedän, että tämä ei ole minun roolini, se ei ole tämä valikunnan tehtävä eikä rooli, mutta henkilökohtaisesti minun on todettava, että tämän pohjalta me emme enää voi puhua mistään noita vainosta, kun olemme nyt olemme kuulleet kun näitä sanoja käytettävän, vaan meidän on minusta katsotaan, miten, miten pääjohtaja ylipäätään voi enää nauttia toimivaltaisen viranomaisen luottamusta sen jälkeen, mitä nyt olemme lukeneet ja kuulleet. Kiitos. Next the der list is the colleague Stas. Ja seuraavaksi luettelossa kollega Stas. olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, äh, meidän täytyy nyt ottaa, panna merkille se, että valmentakomitean viisi jäsentä eivät äh, ole mitään hankalia tutkivia journalisteja, toimittajia, eivät ole myöskään mitään äh, hankalia kansalaisjärjestöjen aktivisteja, eivätkä edes hankalia Euroopan parlamentin edustajia. Ne ei suinkaan. Muistakaamme nyt, mikä on heidän toimenkuvansa jäsenvaltioissa. Kyseessä ovat henkilöt, jotka ovat äärimmäisen päteviä, äärimmäisen kunnioitettuja, jotka on palkattu tekemään nyt työtä valvontakomiteassa. Aika maltillista korvausta vastaan. He ovat täysin riippumattomia, mutta äärimmäisen objektiivisia ja pyrkivät todella nyt tekemään sen, mikä heidän tehtävänsä on. Tämä kertahan nyt ei ole sunkaan ensimmäinen, kun kuulemme heidän vuosikertomuksestaan. Pari kertaa aiemminkin olemme näissä ympyröissä tavanneet ja huomiot ovat olleet hieman samankaltaisia. Ja vaikuttaa siltä, että valvontakomitean sekä tämänhetkisen Olafin pääjohtajan välinen suhde on aika hankala erittäinkin hankalaa. Eikä se oikeastaan ole tässä viime vuosina parantunutkaan kaikista lupauksista huolimatta, lupauksista, joita tähän tai nykyinen pääjohtaja on tehnyt. Kollegat aivan varmaan muistatte tapaamisen huhtikuuta 2014 joitain viikkoja ennen toukokuun 2014 vaaleja enää mukana komission jäsen, Euroopan parlamentin jäseniä sekä Olafin pääjohtaja sekä joitain valvontakomitean jäseniä. Tuolloinhan viesti oli se, että vuoropuhelu toimii, on tapahtunut lähentymistä, mutta nyt kun luen sen, mitä tässä viikonlopun mittaan luin, eli että näin ei todellakaan ole, ja se, mitä herra Sarvamaa sanoi, suuremman poliittisen ryhmän koordinaattori täällä parlamentissa, olen täysin samaa mieltä. Muutama seikka vielä sisältöön liittyen, mutta sitä ennen vielä yksi asia. Joka tapauksessa ainakin minä totean, että jos Olafin toimintaa kritisoidaan, niin ensi kädessähän tässä kyllä kyse on Olafin pääjohtajasta ja hänen lähipiiristä mitään. Eihän tämä kritiikki kohdistu niihin kymmeniin ihmisiin, jotka Olafissa työtään tekevät. Työtään tekevät usein erittäin sitoutuneesti ja erittäin hyvin. En siis nyt halua, että tässä syntyy minkäännäköistä väärinkäsitystä. Ne ihmiset, jotka Olafissa tekevät sitoutuneesti ja korrektisti oman työnsä, ansaitsevat siitä kaiken kunnian, mutta nykyjohto, sen toimet on kyllä nostettava esiin. Ja nyt me neljä sisältö kysymystä, joihin halusin puuttua. Huomiot, joita kuulimme tämän Olafin uudelleen järjestelyn kohdalla, eli vuonna 2012 siis nämä 423 tapausta, jotka käynnistettiin yhdellä päätöksellä ja se, että on ollut mahdotonta niitä arvioida ja että arvioista ei ole jälkeäkään ja että pääjohtaja 2014 toimi niin kuin toimi tuossa ensimmäisessä suosituksessa. Tätä me emme mitenkään voi hyväksyä. Toiseksi Olafin ja valvontakomitean välinen suhte yleisesti ottaen, siitä on aika paljonkin tekstiä tässä vuosikertomuksessa, hyvin suorapuheista tekstiä ja mielestäni tämä on hyvä asia. Tässä valvontakomitean kysymys lainsäätäjälle ja me olemme tässä yhteislainsäätäjänä. Eli todella tämä pyyntö siitä, että valvontakomitean roolia vahvistettaisiin. Tätä asiaa meidän täytyy mielestäni todella tarkastella ja ottaa tämä valvontakomitean pyyntö vakavasti. Valvontakomitean on edelleen vaikea saada tietoa ja mielestäni on aivan käsittämätöntä, että Olafin pääjohtaja maaliskuussa 2014 lupasi valvontakomitealle vuosittaisen kertomuksen luokittelusta ja kaikista näistä tiedoista ja niin edelleen, niin 14 kuukautta yli vuosi myöhemmin ei ole vielä saatu yhtään mitään minun mielestäni tämäkin kyllä jo kertoo hyvin paljon ja pääjohtajalta ja Georgievalta mielestäni asiasta täytyy nyt kyllä kysyä. Sitten Sarvamaa tähän jo viittasikin nämä puhelut, puhelinkeskustelut. Valvontakomitea on tässä hyvin sel- selväsanainen, ei ole minkään näköistä oikeutta olla sillä Ja kyllä valvontakomiteassa on kolme eh, syyttäjäviranomaisenkin edustajia, jotka toden totta tietävät, mistä puhuvat. Ja juridisesti tämä on täysin eh, vedenpitävä tämä valvontakomitean huomio ja valitettavasti joudumme havaitsemaan, että pääjohtaja ei tästäkään piittaa millään tavalla. Eh, sitten tämä 12 kuukautta, kun puhutaan näistä rapor- raportoiduista tapauksista. Tässä äh, lausunnossa neljä luemme tästä ja samoin sitten äh, nämä puitteet eli äh, työn tilastoihin, ja tilastotietoihin. Minun, mm, kun täällä puhutaan nyt siitä, että onko kyse manipuloinnista, Täällä puheenjohtaja puhui valehtelemisesta, herra Sarvamaa viittasi myös siihen, että tässä kyllä ei ole puhtaat jauhot pussissa, joten kyllä tämä asia täytyy selvittää. Sitten yhteistyö pääjohtajan ja valvontakomitean välillä 72 prosenttia valvontakomitean suosituksista. Siis kyseessä on valvontakomitea, valvontakomitea, joka valvoo ja antaa panoksensa ja kertoo, miten toimintaa voidaan parantaa, miten Olafin toimintaa voidaan parantaa, niin 72 prosenttia suosituksista valuvat kuin vesihanhen selästä. Niitä ei ole täytäntöön pantu. Ja 15 50 tapauksesta ei voida sanoa yhtään mitään, kun ei ole tietoa, niin emmehän me voi tällaista hyväksyä jatkossa, emme mitenkään. Ja sitten vielä valvontakomitean ja sen sihteeristön hallinnollinen tilanne. Aiemminkin tämä on todettu sihteeristön rooli on täysin äh, sopimaton tai soveltumaton ja vuosikertomuksessa on viitattu myös ähm, näihin menoihin ja jäsenten ja sihteeriston, sihteeriston suhteen erityisesti rekrytointi äh, sekä äh, yleneminen tai eteneminen uralla, kaikki tämä Eh, mielestäni tämän on kaiken toteuduttava täysin riippumattomasti. Nyt se ei näin toteudu, joten tästäkin on mielestäni otettava oppia. Ydinongelma, niin kuin valvontakomitea aivan oikein tässä toteakin, on se, että tässä valvontakomitean ja Olafin pääjohtajan välillä on täydellinen mielipideero eh, valvontakomitean roolista. Ja tämä asia liittyy ähm, monivuotiseen huonoon hallintoon. Ja meidän Euroopan parlamentissa on huolehdittava siitä, että Olafia valvotaan kunnolla, ja me emme voi jättää tätä asiaa sikseen. Tämä on nyt jo niin mones kerta ja keskustelu, kun me puhumme valvontakomitean vuosikertomuksesta. Minun mielestäni meidän on suoraan nyt puhuttava eh, pääjohtajan kanssa, mutta ennen kaikkea rouva Georgievan kanssa. Meidän on nyt eh, vietävä rouva Georgieva vastuuseen eh, koska hän kuitenkin on ennen kaikkea vastuussa Olafin valvonnasta. Ja tämä vuosikertomus on kyllä nyt luonteeltaan sellainen, että toimintaa tarvitaan välittömästi. Next of the list is... Kiitoksia. Seuraavaksi Aila Center. Si, eh... Niin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelen sitä, että on näin vähän aikaa. Minusta olisi ollut mukavampi, jos olisi ollut enemmän aikaa todellakin tutustua tähän tietoon tarkemmin hiukan enemmän aikaa. Ja sitten toinen asia, puheenjohtaja, kuten herra Stas totesi, että täytyy katsoa tätä tilannetta, että Olafan ei ole kutsuttu tähän kokoukseen, tavallisesti olisi normaalisti se, että, että paikka olisi pääjohtaja, jotta puhumme täällä asioista että henkilöä vastaan, joka ei ole paikalla, olisi pelkästään kohtelussa tärkeää, että häntä olisi kutsuttu. Haluaisin tietää, onko näin tehty. Sitten hiukan historiaa. Totta kai me voisimme sanoa, että kun, mistä me oikein puhumme, Olaf ja valvontakomitea. Historiassa silloin, kun Olafin pääjohtajana oli herra Brynner, silloin valvontakomitea puheenjohtajana oli herra Lopez. Oli samantyyppistä peliä, joten No, hekin pyysivät henkilöstöä, jota heille ei annettu. He pyysivät sitä, että voisivat tutustua eri tapauksiin. Tätäkään ei sallittu, joten eh, ongelma ei ollut tuollakaan. Siis eh, valvontakomissa tilanne ei ole muuttunut, mutta muistan, että herra puheenjohtajakin muistaa, että me tarvitsisimme sitten jonkinlaisen säännöstön, joka takaisi henkilöiden ja yksiköiden tilanteen yritysten aseman, joita tutkitaan, ja säännöt, jotka koskisivat näitä. Mutta viimeisimpiä asioita olemme tehneet, jotka liittyvät näihin raportteihin, jotka ovat juotaneet, eivät liittyneet kovinkaan paljon tähän tapaukseen, mutta me arvostelemme jotakin asioita ja sitten tuosta hyödynnämme näitä samoja papereita. Valvontakomitean tehtävänä aina on ollut tarkistaa, varmistaa riippumattomuus puolustella Olafia eikä hyökätä sitä vastaan. Mutta näyttää on muutaman vuoden siltä, että hyökkää sitä vastaan, mutta se on se, joka takaa Olafin riippumattomuuden. Ja tätä varten me tarvitsemme sen, äh, millä tavoin Olaf käsittelee asiaa. Pelkästään äh, se, mitä herra Stas, joka puhui siitä, että äh, kaksi henkilöä, jotka ovat olleet johtaja, ovat on nyt osa tätä valvontakomitea, totta kai tämä tällainen eturistiriita ei suinkaan liity mitenkään siihen, että etteikö valvontakomitea tavallaan olisi osa Olafia, joten se ei saisi tutustua näihin asiakirjoihin, mutta vuosien ajan on pyritty parantamaan tilannetta, jotka liittyvät nimenomaan rahoitukseen, jota Euroopan tasolla on, ja miten sitä rahoitusta käsitellään, mutta kuitenkin se saa hyvin vähän mahdollisuus tutustua asiakirjaan. Kysymys olisi siis pitkälti ongelmista, jotka liittyvät henkilöihin, jotka aiheuttavat e, konflikteja. Herra Pöystin e, toimivalta. Minä toivoin hiukan sitä, että, että, että hän, hänen osaltaan e, ajatellensa tukea, jota voimme antaa hänelle parlamentista, että voisimme saada hiukan aikaan uudenlaiset suhteet mitä tulee siihen, eh, mit, mitä ongelmat, aiemmin, ongelmat ovat aikaisemmin lähteneet henkilöistä, mutta eh, valvontakomitea on huolestunut tiedoista, joita on vuotanut. Eli minä haluaisin tietää, jos tällaista on ollut, että ratkaisevan tärkeitä tietoja, jotka ovat luottamuksellisia, niin silloin sen lisäksi Toinen asia, joka on noussut esille näiden lisäksi, jotka olemme tunteneet, josta on puhuttu, jos parlamentin valtakunnan jäsenet ovat todenneet, tämä on annettu julkisuuteen tietoja asioista, jotka on saatettu päätökseen ja, ja jotka on pantu toimeen, mutta kuitenkin nämä sitten tavallaan julkisuudessa ikään kuin olisivat uusia asioita – ja jos puhutaan avoimuudesta, olen sen puolesta silloin nämä vanhat kertomukset, jo jostakin syystä pitäisi selittää se, että on asia, joka on saatu päätökseen jo menneisyydessä, ja näitä pitäisi käyttää väärällä tavalla. Sitten olisi kysyä herra Pöystiltä ja eräältä muilta valtuuskunnan näistä vastauksista, joita on taatu Olafilta tässä täällä on sellaisia osia, joissa näyttäisi olevan Olafin vastauksia, mutta en tiedä, onko kaikkiin näihin lausuntoihin saatu vastauksia. Ja haluaisin tietää, mikä on tilanne tämän osalta. Ja sitten lopuksi te vaaditte näitä yksittäisten tapausten tutkimista. Minusta tästä se pitäisi käydä perustavanlaatuinen keskustelu. Me emme tarvitse mitään Olaf kakkosta. Siitä tässä oli kysymys, mutta me täytyy tärkeää puolustaa Olafin riippumattomuutta kunnioittain sen pääjohtajaa ja kunnioittaa myöskin sen suhdetta muihin toimielimiin, mutta tärkeää on, että Olafin täytyisi pystyä toimimaan ja mitä kun sanoin, samaa tehdä Stassin kanssa siinä, miten, että kysymys on siitä, että tämä koskettaa meitä kaikkia, koska pääjohtaja myöskin edustaa kaikkia työntekijöitään ja joissakin tapauksissa mm, olemme tavallaan palaamassa takaisin tiettyihin historiallisiin ongelmiin, jotka ovat liittyneet Olafiin. Ja kehottaisin, kun valitaan uusia jäseniä, Olafin pitäisi pyrkiä etsimään henkilöitä, jotka ovat todella ammattitaitoisia, kuten Rastas sanoi, henkilöitä, jotka ovat täysin riippumattomia ja jotka eivät ole missään tekemistä Olafin kanssa – ja minusta on ollut monia ongelmia, jotka ovat tulleet institutionaalisia, jotka vaikuttavat siihen, mikä on olla kyky tehdä hyvää työtä, joka myöskin vaikuttaa siihen, miten voidaan valvoa sen toimintaa. Also, Frau Kollegin, äh, Rouva kollega, koska nyt äh, viittasitte myös minuun, haluaisin todeta teille, että valiokunnan jäsenet äh, täällä ottavat kantaa tai ovat ottamatta kantaa, koska ovat olleet mukana pääjohtajan valinto, valintaprosessissa. Mm, tässä mielestäni kyllä nyt halvennetaan tätä tahoa. Ja näin olette tehneet aiemminkin. Tehnyt aiemminkin. Muistuttaisin nyt, että Rova Ajala Senderin mielipide on hänen mielipiteensä, liittyy ehkä myös hänen poliittiseen puolueryhmänsä. Ja todella toteaisin, että me luonnollisesti etsimme äh, tai haluamme käydä vuoropuhelua äh, kaikkien mukana olevien tahojen kanssa, myös äh, Georgieva. Minä olen seurannut Olafin toimintaa 11 vuoden ajan ja se, mitä kuulimme tänään, ei itse asiassa liity oikeastaan mitenkään siihen, mikä oli tilanne aiemmin. Joten nyt kyllä neuvoisin, että tarkastelemme näitä asioita siltä pohjalta, mitä kuulimme tänään ja ehdotan, että pääjohtaja Kesslerinkin kanssa jatkamme keskustelua. Seuraavaksi kollega De Jong, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täytyypä sanoa, että ensinnäkin olen pahoillani, että tulin myöhässä, en kuullut näitä suullisia esityksiä. Minulla oli hiukan ruuhkaongelmia päästä tänne, mutta minä olen lukenut tämän vuosikertomuksen ja olen järkyttynyt ja järkyttynyt kuullessani äh, tämänhetkisestä tilanteesta. No ei nyt oikeastaan puhuta niinkään menneisyydestä, puhutaan äh, nykyisyydestä ja ylipäätään tästä ilmapiiristä. Olen hyvin onneton äh, kuullessani, että kun kyse nyt on kuitenkin Olafin pääjohtajasta, Mehän olemme tätä keskustelua käyneet jo aiemminkin. Tässä ei ole oikeastaan nyt mitään uutta. Ja se, mitä Bart taas sanoi, kyllä meidän täytyisi nyt ehkä mennä ihan komission jäsenen pakeille, korkeammalle tasolle, jos nyt ja kun nyt kerran on, että tähän mennessä parannusta ei ole saatu aikaan, asioita vaan lykätään Ehkäpä meidän täytyisi myös puhua budjettivaliokunnan kanssa mahdollisista budjettivaikutuksista. Ei voi olla niin, että tässä asioita vaan lykätään jonnekin tulevaisuuteen. Kun täällä nyt puhutaan siitä, että parlamenttia on johdettu harhaan, niin voin kertoa omasta maastani, että meillä ainakin ministeri joutui eroamaan vastaavassa tilanteessa ja ministeri rinnastan tässä komission jäsenen. Tämä on äärimmäisen vakava asia ja siksipä meidän täytyy ehdottomasti puhua komission jäsenen kanssa, koska kyllä tällainen harhaanjohtaminen, parlamentin jäsenten harhaanjohtaminen on kyllä varsinainen kuoleman synti näissä asioissa. Ja sitten Täällä puhuttiin äh, siitä, että ilmiantajat äh, toimittavat tietoa valvontakomitealle. Mehän kaikki täällä Euroopan parlamentissa, kun ajatellaan näitä äh, tilaisuuksia, joita asiasta on mm, pidetty, niin ilmiantajia täytyy ehdottomasti suojella. Olemme tästä varmasti yhtä mieltä. Ja jos nyt vaikuttaa siltä, että, että ilmiantajat joutuvat ongelmiin, ilmiannon jälkeen, niin kyllä minä vaadin ja odotan Olafilta, että Olaf ottaa innoissaan vastaan nämä tiedot ja pyr- pyrkii niitä ilmiantajien tietoja sitten käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla, koska näin voidaan todella paljastaa ongelmia. Nyt on kuultu, että valvontakomitealle asiat eivät kuulu ollenkaan, ei ole teidän asianne, eikä se nyt tietenkään näin voi olla. Eihän tällainen ole mahdollista viestinnässä. Ja se, että Olaf toteaa, että valvontakomitea ei saa puuttua yksittäisiin tapauksiin, saatikaan sitten sellaisiin yksittäisiin tapauksiin, jotka, joiden tutkinta on vielä käynnissä, niin kyllä minä olen sitä mieltä, että jos ilmiantajia ei oteta vakavasti, niin se on ainakin minun poliittiselle ryhmälleni todella punainen vaate. Ja katson, että voin todeta, että poliittinen ryhmäni on täysin solidaarinen ja valvontakomitean rinnalla ja on todella valitettavaa, että tilanteet ovat menneet tällaisiksi ja se, mitä Ruvaajala Sender tuossa totesi. Tässä kyse on kyllä nyt luottamuskriisistä ja se pitää kyllä ratkaista komission jäsenen kanssa. Kiitos. Kollegi Vali. Sitten kollega Valli. Si, eh, ringrazio per la parola, e ringrazio il... Kiitos. Haluaisin kiittää puheenvuorosta ensinnäkin. Haluan kiittää valvontakomiteaa kertomuksesta, josta kuulimme. Varmasti kaikki tietävät, että minä olen uuden valtuuskunnan jäsen. Minusta nämä tiedot olivat hyödyllisiä, kun teemme rakentavaa analyysiä siitä, mitä Olafissa tapahtuu. Minä näen ongelmaksi sen, että on lukuisia kysymyksiä, joita haluaisin esittää Olafille, mutta täällä ei ole ketään vastakumppania Olafista, jolle kysymykset voisi esittää. Edustaja Sarvamaa ja muut esittivät hyödyllisiä kommentteja ja kysymyksiä. Samanaikaisesti en tiedä, voinko aivan täysin luottaa siihen, mistä nyt kuulimme haluaisin, että meillä olisi täältä komissiosta joku, joka voisi vastata kysymyksiin, koska nyt todella esitetään vakavia syytöksiä. Hyvin painavia puheenvuoroja olemme kuulleet ja tässä on paljon pelissä. Meidän on oltava huolellisia aina silloin, kun kyse on varahoidon valvonnasta. Mutta niin kuin sanoin, olen uusi tässä talossa. Minulla ei ole riittäviä välineitä käytössäni, jotta voisin niiden avulla tilannetta analysoida. Toivottavasti meille tarjoutuu mahdollisuus esittää kysymykset Olafille jatkossa jossakin kuulemistilaisuudessa. Frau Kollegin. Ja äh, kollega Smith. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi sanoa muutaman sanan. Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään menneisyyttä suhteessa Olafiin, joten minun kannaltani tämä on varmasti vielä mielenkiintoisempaa kuin monille, jotka ovat olleet täällä pitempään. Kollega ei ole Sendol. Sen en halua mitään Olaf kakkosta. Ja sitten, hyvät naiset ja herrat, valvontakomiteasta minusta on tollakin kunnioitettavaa rehellisyyttä ja avoimuutta se, mitä on tehty, koska se on jotakin, mitä tässä talossa kokee todella harvoin. Minä haluaisin sanoa, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet, et en halua toistaa sitä, mutta minä en halua itse ryhtyä tekemään mitään tutkimusta ja toimimaan minä etsivänä, vaan, vaan se, mitä Olaf tekee, minä toivoisin, että se, että jos sitä valvotaan, että se on jotakin sellaista, missä on pää ja häntä, ettei asioita kätketä, ettei asioita tehdä epärehellisesti ja niin edelleen. Haluaisin sitä kolme kysymystä. Miten tämä mielettömyys, josta nyt on meille raportoitu, miten meidän pitäisi parlamenttina siihen suhtautua, mitä me voimme parlamenttina tehdä niin, että tilanne ei jäisi tällaiseksi ja jotta se tulisi paremmaksi ja ketä siihen tarvitaan, ketä tarvitaan, jotta saadaan muutos parempaan niin, että Olaf tekee sitä, mitä varten se on olemassa ja että valvontakomitean kollegat voivat myös tehdä sen, mitä varten heidät on asetettu tehtäväänsä. Kiitos. Kiitokset. Sitten kollega Novakov, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, for Uh, here... Kiitos puheenjohtaja. Voisin oikeastaan tukea Sarvamaan kommentteja. Hän sanoi, että tilanne on hyvin huolestuttava. Mikä on valvontakomitea? opettajan tehtävä, suojella vai kritisoida? Oikeastaan olen eri mieltä molemmista näkökulmista. Valvontakomitean on toimittava riippumattomasti, objektiivisesti. Viime kädessä kyse on vara- veronmaksajien varoista. Sarvamaa siteerasi hyväksyjä asetuksia ja sääntöjä. Jos näitä sääntöjä rikotaan, niin tämähän ei ole pelkästään huolestuttavaa, vaan kyse on valtavasta ongelmasta. Jopa parlamenttia on johdettu tarkoituksellisesti harhaan, kun otamme huomioon, miten tärkeistä tiedoista on kyse. Meillä on valtava haaste edessämme. Tämän kanssa joudumme työskentelemään ja kovasti odotan, mihin toimiin valvontakomiteassa seuraavassa ryhdytään. Ja odotan myös kuulevani selityksiä kaikelle, kaikesta siitä, mitä valvontakomitea totesi. Minulla ei ole pitkää kokemusta tästä valiokunnasta, mutta tätä kautta voin katsoa tilannetta ikään kuin ulkopuolisen näkökulmasta, hieman yläpuolelta. Kyse on veronmaksajien rahojen suojaamisesta, objektiivisesta työstä. veromaksat luottavat meihin, jotta me valvomme, miten asiat sujuvat. Jos me havaitsemme valtavia ongelmia ja sitä, että harhaan johdetaan kokonaista toimielintä, tässä tapauksessa parlamenttia, niin kyllä meidän on ryhdyttävä lisätoimiin ja esitettävä kysymyksiä. Emme me tässä halua millekään tappolinjalle lähteä toisten toimielinten suuntaan, mutta jos kysymykset ovat tämän laatuisia, niin kyllä täytyy mennä sitten ihan johdon pakeille. Next of the rednerlisteste kollegi Geier, bitte. Ja seuraavaksi kollega Geier, olkaa hyvä. Parhaat kollegat, olette varmasti nähneet amerikkalaisen elokuvan päiväni murmelina hyvin kyyninen äh, amerikkalainen äh, uutistoimittaja joutuu kokemaan äh, elämään saman päivän yhä uudelleen. <laughs> Joskus minusta tuntuu vähän samalta täällä. Nämä hyvin vakavat valvontaa komitean syytökset, niihin en nyt mene sen yksityiskohtaisemmin, nämä kollegathan niihin ovat jo pureutuneet, mutta haluaisin tehdä menettelytapaan liittyvän ehdotuksen. Nyt tässä tunnin ja vartin olemme julkisessa kokouksessa keskustelleet vakavista syytöksistä, jotka kohdistuvat Olafiin. Ja siksipä tämä on aika vakava asia. Ehkäpä jotkut tähän tietenkin pyrkivätkin. Inge, sanoit, että Olafin pääjohtaja ei kutsuttu, koskaan koska Siihen on liittynyt vähän huonoja kokemuksia aiemmin. Minun kokemukseni on se, että pääjohtaja Kesslerin vastausten jälkeen monet syytöksistä eivät enää olekaan ihan niin selkeitä kuin miltä ne aiemmin vaikuttivat. Ehdottaisin seuraavaa tämän vuosikertomuksen suhteen. En usko, että meitä hyödyttää, jos tässä valiokunnassa käytämme vielä toisen tunnin siihen, että kollegat kaikki toistavat nämä syytökset ja Kessler vastaa. Ehdottaisin pikemminkin, että teemme vielä yhteenvedon näistä syytöksistä ja annamme Kesslerille, joka varmasti toki tämän vuosikertomuksen hänkin saa, ja pyydämme häneltä kirjallisia vastauksia niihin syytöksiin, ähm, joihin täällä on viitattu. Sitten mielelläni voin jatkaa keskustelua tässä valiokunnassa, mutta pidän hyvin ongelmallisena sitä, että me nyt täällä hyökkäämme laajalla rintamalla Olafia vastaan ilman, että Olafilla on mahdollisuutta vastata. Kiitos. Pirinski. Ja kollega Pirinski, olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Oh. Kiitos puheenjohtaja. Olen varma siitä, että salissa olijat kaikki ovat samaa mieltä siitä, että käsittelemme kahdenlaisia kysymyksiä. Toisaalta substanssikysymyksiä, joista olemme keskustelleet raportin sisällön pohjalta. Voi olla, että sisältö on hyvin laajalti vahvalla pohjalla ja korrektia, mutta sitten on toisen tyyppisiä kysymyksiä, ja nämä liittyvät menettelytapoihin. Minä en kyllä voi ymmärtää, miten on mahdollista, että tämän tyyppistä keskustelua käydään niin, että vain toinen osapuoli on paikalla. Tämä on aivan mahdotonta käsittää. aiempien näkemysten vaihtojen kokemus, turhautumiset, kaikki muut tuntemukset ovat täysin epärelevanteja, aivan niin kuin edustaja Sarvamaa totesi jo puheenvuoronsa alussa. Kyse ei ole mistään tavanomaisesta tapaamisesta, vaan on poikkeuksellisesta tapaamisesta. Vakavia syytteitä, väitteitä esitetään, enkä ymmärrä, miten te puheenjohtajana johdatte tätä menettelyä. Kiitos. Mm, tähän mielelläni vastaan. Kun muotoilimme esityslistaa, emme tunteneet tätä kertomusta, emmekä näitä syytöksiä. Tiesimme vain, että valvontakomitea on tehnyt vuosikertomuksensa ja että siitä keskustellaan täällä valiokunnassa. Ja ehdotan, että että äh, puhutaan sitten äh, ei pääjohtajan kanssa, vaan komitean kanssa. Muistuttaisin muuten, että valvontakomitean äh, kertomus herra Gajer on ihan julkista tietoa ja luonnollisesti nyt kun tämä kertomus on olemassa, me luonnollisesti seuraamme sitä jatkossa. Tässä on tiettyjä kohtia, joista on välttämättä kiireellisesti keskusteltava pääjohtajan kanssa, mutta mm, tähän asti sitten keskusteluthan ovat liittyneet moniin lupauksiin ja ilmoituksiin ja näitä lupauksia ei ole kunnioitettu. Ja minä nyt oikein pidä siitä, että täällä nyt tulee ikään kuin puolueiden eh, kiistaa. Ei tässä, ei tässä, eivät tässä kyse ole puolueet, emmekä me ole eh, täällä tuomareita. Kollega Valli, valvontakomitealla on oma eh, mandaattinsa ja se toteuttaa tätä mandaattia. Ei kyse ole siitä, ketä me uskomme enemmän, ketä uskomme vähemmän. Me olemme nyt saaneet vuosikertomuksen ja tässä vuosikertomuksessa on hyvin vakavia ongelmia nostettu esiin äh, Olafin toiminnasta ja siinä jopa todetaan, että meille parlamentissa on valehdeltu. Öö, voin vain todeta, että nämä Olafin äh, äh, pääjohtajan vuosikertomuksen väitteet siitä, että on ollut suurta menestystä ja että käsittelyajat ovat lyhentyneet, niin tämä perustuikin todella tilastojen väärentämiseen. Ja sitten tosiaan sekin, että jos nämä 423 tapausta olisivat tässä mukana ja totesin tuolloin, että onkohan kyse kuitenkin tilastojen vääristämisestä. Mielestäni asiat ovat kyllä tässä nyt selvempiä kuin mitä haluaisimmekaan oikeastaan, mutta tosiaan pitää katsoa mitä tehdä. Ja nyt Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Minä olin todellakin aivan yhtä kyllästynyt ja nyt on kaikki mu- muutkin. Ensinnäkin syytökset. Me olemme ensinnäkin täällä keskustellaksemme valvontakomitean kertomuksesta ja siitä me keskustelemme. Kertomuksessa minusta sieltä ei löydy minkäänlaisia syytöksiä. Minä näen vain faktoja, jotka on koottu sinne faktoja faktojen perään, mahdollisuuksia Olafin pääjohtajalle vastata kysymyksiin, joita valvontakomitea on esittänyt. Reilu mahdollisuus saada Kesslerille antaa vastauksia. Ja hän antoi vastauksen valvontakomitealle. Ja niin kuin sanottu, me olemme täällä keskustelemassa kertomuksesta. Ja sitähän me nyt teemme, minun käsittääkseni. Ja vielä kerran, reilu tilaisuus herra Kesslerille tietää, että me puhumme asiasta hänen selkänsä takana – ha, antakaa nyt olkaa, että vähän naurettavaa. Tämä kokoushan on seurattavissa internetissä ja olen varma, että sitä myös siellä seurataan. Ja vielä kerran, syytökset. Minä todellakaan en ymmärrä, miksi te puhutte syytöksistä, hyvät kollegat. Minä todellakin vakuutan, että minä en ole omassa puheenvuorossani mitään syytöksiä – Ehkä siksi, että minä puhuin siitä, että käydään lävitse julkiset muistiset pöytäkirjat, kaikki mitä hän on, herra Kessler on julkisesti sanonut, jotka liittyvät tutkintatapausten avaamiseen ja päättämiseen, jotka ovat osa näitä tilastoja. Tämä on se, mitä minä sanoin. Ja se on myöskin videolla nähtävinä. Ehkä meidän pitää sitten katsoa sitten sekin uudestaan, mitä tällä tässä kokouksessa on sanottu. Tämä on häpeällistä. Ei täällä kukaan ketään syyttele. Tämä on meidän roolimme. Eikä tämä ole kenenkään rooli täällä syytellä ketään. Olen, olen täysin yhtä mieltä puheenjohtajan kanssa, kun hän sanoo, että tämä ei ole mikään erotuomarin eh, tilaisuus, jossa sanotaan, kuka on oikeassa ja kuka ei. Minä kuulin täällä jopa puhuvan eh, henkilökohtainen ei tämä ole mistään mikään, missä puhuttaisiin henkilökohtaisista asioista. Me puhumme Euroopan unionin toimielimistä, eikä vain mistä tahansa, vaan siitä, jonka on tarkoitus tarkastella ihmisten, kansalaisten oikeuksia ja toimielinten oikeuksia, ja ennen kaikkea, miten veromaksajien varoja käytetään. Kiitos. Kollegin Ayala Sender, Peter. Ya, kollega Ayala Sender. Sí. Eh, bueno, yo en primer lugar... No... Ensinnäkin totesin, että ei kyse ole herra Kessleristä, kyse on Olafista ja valvontakomitea on Olafin valvontakomitea, ei mikä tahansa valvontakomitea. Ja koska kyse on juuri läpinäkyvyydestä ja koska tässä nyt kyse on kansalaisten etujen suojelemisesta, niin kyllä kai kansalaisilla on oikeus tietää, yhtäältä se, mitä yksi toimielin, eli Olaf, sanoo valvontakomitealleen, jonka mandaatti on puolustaa Olafin riippumattomuutta, eikä hyökätä sitä vastaan, muistuttaisin tästäkin. Ja tämän lisäksi se, mitä sitten sanotaan meille, mehän olemme yhdessä puolustaneet niitä oikeuksia ja takuita, joita Olafin tutkinnan kohteilla on. Mutta nyt puhutaan ei henkilöstä, herra Kessleristä, vaan toimielimestä, jota hän edustaa ihan niin kuin ei tässä valvontakomitea ole herra Pöysti tai Bösch, vaan todella tämä toimielin, tämä taho. Ja minua häiritsee se, että Olafin pääjohtaja ei tänne ole kutsuttu, koska kyllä nyt joka ikisessä tuomioistuimessa eh, syytetty eh, se, johon viitataan, vaikka kyseessä ovatkin asiat, eh, voi vastata, puolustautua. Joten minun mielestäni tämä kuuleminen, tämä keskustelu, myös pettää kansalaisia, koska toinen osapuoli ei ole paikalla vastaamassa. Ja minun mielestäni me näin nyt vääristelemme ja manipuloimme. Ensin meillä ei ollut, ei, en minä saanut tätä vuosikertomusta, minä sain sen vasta tänä aamuna, te saitte sen aiemmin, mutta en minä saanut sitä kuin vasta tänään, se lähetettiin teille, joten teidän olisi pitänyt toimittaa se meille. Ja tämän lisäksi kyse on kyllä aika tärkeästä kertomuksesta. Ja kun puhutaan Olafista, niin kai nyt jonkun Olafin edustajan pitäisi olla täällä vastaamassa näihin syytöksiin. Minulla olisi kysyttävää nyt Olafilta. Minä haluaisin esittää kysymyksiä Olafilta ihan niin kuin silloin, kun meillä on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksia täällä käsitteillä, niin silloinhan tuomioistuin on paikalla ja myös komissio, joka voi sitten vastata. Eikö tämä nyt ole aivan normaalia ja läpinäkyvää? Joten minä haluan, että kaikki osapuolet ovat paikalla, koska muuten kansalaisetkaan eivät saa tästä asiasta tasapuolista kuvaa. Ja kun täällä nyt sitten sanotaan, että kyseessä on toimielin ja sillä on sitten johtaja, kyllä, mutta sitten tällä ei ole edes mahdollisuutta vastata, niin ei tämä ole kyllä tavallista tavanomaista toimintaa tämäkään. Perjantaina ennen Strasburgin viikkoa tämä teksti, tämä kertomus on toimitettu kaikille jäsenille. Perjantaina Strasburgin viikkoa ennen. Eli siitä on melkein kaksi viikkoa ja aikaa. Haluan vain todeta, että kyllä tämä kertomus on tiedossa ollut. Minä luin sen nyt vasta tänä viikonloppuna, minulla ei ollut ennen Strasburgia aikaa, mutta tämä teksti on toimitettu kaikille jäsenille ja kaikki ovat voineet tutustua siihen ajoissa. Ja tietenkin me tulemme keskustelemaan kaikesta tästä myös pääjohtaja Kesslerin kanssa. Valitettavasti minulla ei ole sellaista vaikutelmaa, että pääjohtaja on osa ratkaisua kuitenkaan. Olen no. pahoillani, että joudun tämän toteamaan. Joten äh, nyt äh, huomenna kysytään sitten Georgi Evalta ja pyydetään ehkä häntä äh, hän, hän tulee tänne suljettujen ovien taakse huomenna. Ehkä me voisimme vielä tavata hänet tänäänkin muuten tuolla vastaanotolla, joten viitataan sitten tähän hänellekin. No niin, ja nyt sitten pöysti vielä voitte vetää langat yhteen, olkaa hyvä. Well, I'm, <clears throat> I'm not sure that I'm able to... Enpä tiedä, voinko yhteenvetoa esittää. Kertomus on varsin pitkä. Toivottavasti se on selkeä sanainen. On kuitenkin suoria kysymyksiä, joita nostettiin esille. Niihin haluaisin vastata ja sen jälkeen annan puheenvuoron kollegoille aivan erityisesti kollegalle, joka voi tähän lisätä vielä lisätietoa. Ensinnäkin menettelytavoista, ei niinkään Euroopan parlamentissa, mutta valvontakomiteassa. Ajalla Sender esitti tästä kysymyksen. Me olemme välittäneet ja viestineet Olafille kertomuksemme ja Olafilla on ollut mahdollisuus – kommentoida kertomuksiamme. Olafin nettisivuilla, tässähän täytyy muistaa, että tällä hetkellä konsultaatio kuulemismenettely kyllä paranee ja tämä on toteutettu Olafin kanssa yhteistyössä. Joitakin seikkoja ei Olafin eh, kautta ole saatavissa, mutta kaikki voivat kyllä Olafin nettisivuilta nämä tiedot lukea. Olemme pahoillamme tästä metodologian epäjohdonmukaisuudesta. Toisaalta on kertomuksia, jotka ovat luettavissa. Nettisivujen kautta kaikkia sieltä ei aina löydy, mutta nyt haluamme varmistaa, että Olaf voi aina julkisissa asioissa nettisivun kautta kommentoida. Jos ei ole kyseessä avoin menettely, niin tiukkojen luottamuksellisuussääntöjen kautta olla, voi toimielimille asioita kommentoida. Jatkossa olemme vielä huolellisempia, hyvät kollegat, niin että tällainen konsultaatio todella tapahtuu. Et, e, tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö olisi näin toimineet aiemmin vaan meillä on myös kansainvälisiä sääntöjä, jotka ovat parantuneet näissä asioissa. Toiseksi valvontakomitea ei pyri saamaan käynnissä olevista tutkimuksista yksityiskohtaista tietoa. Tämän haluan tehdä aivan selväksi. Tähän emme pyri. Tässä keskustelussa nostettiin esille se, että me emme voi toimia tuomarin ominaisuudessa. Me vain nostamme esille avoimia kysymyksiä, ongelmakohtia. Me varmistamme Olafin riippumattomuuden, mutta seuraamme myös sitä, miten eh, menettelytapoja noudatetaan. Tämähän vaikuttaa tutkimusten kestoon. Kyse on kolmesta ulottuvuudesta, kolmesta seikasta, eh, josta valvontakomitea vastaa. Tästä on saatava selvyys, miten asiat hoidetaan. Alkuperäisessä Olaf-asetuksessa, silloinhan eli elettiin Santarin komission erovaiheita ja katse, katsottiin, että kenties huono komissio sitten rajoittaa Olafin tutkintamahdollisuuksia ja valvontakomitea toimisi ikään kuin pääjohtajan puolustamiseksi, kuka sitten onkaan kyseessä. Ja vastapuolena olisi tässä komissio. Lainsäädäntö on kuitenkin kehittynyt sitten, ja tämä ei ole enää ainoa valvontakomitean rooli. Ja tästä tarvitsemme nimenomaan selkeytystä. Totta kai hyvän tahtoiset, kyvykkäät yksilöt voivat aina päästä erimielisyyksistä eteenpäin. Ja tätä me kollegoiden kanssa olemme yhdessä pyrkineet tekemään. Me edelleenkin keskustelemme toimielimistä. Tällaiset kysymykset eivät voi olla riippuvaisia yksilöistä, vaan kyse on institutionaalisista kysymyksistä. Nämä kysymykset ovat hyvin vakavia luonteeltaan. Kun kuunnellaan Olafin vastauksia, niin kuulee, että osa lainsäädäntöä ei ole niinkään selkeää. Meillä on lainoppineita komiteassa. Jotkut tulkinnat ovat toki sellaisia, että niistä voidaan keskustella. Näin on esimerkiksi riittävien painavien epäilysten suhteen ja nämä 200 34 tapausta, jotka avattiin. Meillä on myös Euroopan unionin tuomioistuimen äh, kommentit, jotka vaativat sitä, että on riittävän painava epäilys. Sitten Olaf, äh, asetus ja lainsäädäntöteksti. Siellä ei mainita tätä riittävän painava, vaan mainitaan vain, että jos on epäilyksiä. Tämä on siis osa ongelmaa. Me emme ole eh, sopineet Olafin kanssa siitä, että olemme eri mieltä siitä, eh, onko tämä oikeuskäytäntö nyt noudatettavissa vai onko oikeudellinen tilanne muuttunut. Meidän tulkintamme on se, että koskapa tuomioistuin ei tätä tyhjästä nyhjässyt, vaan katsoi olemassa olevaa lainsäädäntöä ja oikeus tapauksia, ja tätä kautta oikeuskäytäntöä meillä on olemassa unionin lainsäädännön periaatteet, niin sen takia tulisi tällä linjalla toimia, mutta toki tässä kysymyksessä on hieman sävyeroja vielä. No sitten tilastoista haluaisin vain muistuttaa kahdesta tärkeästä seikasta. Teidän tehtävänne ja muiden toimielinten tehtävä on tehdä johtopäätökset siitä, johdetaanko teitä harhaa vaiko ei. Me emme sanoneet, onko harhaanjohtavaa tietoa annettu vaiko ei. Olemme vain käyneet lävitse tilastotiedot, olemme raportoineet meidän löydöksistämme, meidän tuloksistamme, jossa todetaan, että kattavaa kuvaa ei synny ja on lukuisia ulottuvuuksia, jotka on otettava huomioon myös kokonaisuudessaan. Ja toinen seikka, haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että me jatkamme työtämme tilastojen parissa myös Olafin pyynnöstä ja komission tuella. Jatkamme siis työtämme tällä saralla, eli me emme ole vielä saaneet työtämme päätökseen. Jatkokokousten onnistumisen kannalta täytyy aina pitäytyä aika lailla neutraaleissa toteamuksissa näissä kysymyksissä, kun nyt otamme tämän päivän sen huomioon, niin haluaisin vain muistuttaa, että Olafin valvontakomitealla on myös oikeudellinen rooli silloin, jos esitetään Olafin johtoa vastaan syytöksiä väitteitä. Meillä on myös oikeudellinen rooli, joten meidän on tehtävä kaikkemme, jotta puolueettomuus ja objektiivisuus säilyy. Loppukommentti hieman henkilökohtaisemmalta pohjalta. En ole voinut kollegoiden kanssa tästä keskustellut, mutta olen hieman huolissani siitä, että kun palaamme nyt kollegiona tähän kysymykseen, niin mehän emme saa olla osapuolena missään kiistassa. Me olemme nimenomaan riippumaton valvontakomitea ja täytyy katsoa, mitä me itse voimme tehdä valvontakomiteana varmistaaksemme, että näin on myös jatkossa. Kiitos parlamentin jäsenet kysymyksestä ja mahdollisesta käyttää puheenvuoro. Kollega Lagella merkittäviä lisätietoja tähän tilastokysymykseen. Yes, thank you very much indeed. <clears throat> um, I would like to, uh, Kiitos oikein paljon. Pieni lisäys todella vielä tähän tärkeään kysymykseen liittyen. Haluan äh, korostaa, että valvontakomitea äh, toimii äh, faktojen pohjalta, ei ole osapuoli. Me olemme viiden jäsenen toimija, viiden jäsenen toimija. me emme ole yksilöitä. Me olemme objektiivisia ja puolueettomia. Ja näin ollen, eh, tämä oli ensimmäinen kerta, kun näin tapahtui. Ja haluaisin pyytää Euroopan parlamentin eh, jäseniä, jos heillä on minun eh, kohdistuvia tai muihin jäseniin kohdistuvia syytöksiä mielessään, sanokaa ne ääneen. Ja jos ette pysty niitä sanomaan suoraan, niin lopettakaa tuo vihjailu. Mm, voin sanoa, että mm, minä olen kyllä nyt, nyt varsin hämilläni ja, ja järkyttynyt, jos ette voi, jos voitte näitä syytöksiä ne perustella ja ne todistaa, niin tehkää niin, mutta tällainen, tällainen vihjailu ei ole mitenkään hyväksyttävää. Pyydän. Kiitos, olen täysin samaa mieltä kanssanne ja olen todella pahoillani, että tällaisia ilmaisuja täällä kuultiin jo toista kertaa. Haluan äh, valiokunnan nimissä kiittää teitä tästä hyvin vaikeasta äh, kovasta työstänne. Olemme kiitollisia äh, kertomuksestanne. Näin saamme tietoa Olafin toiminnasta. Ilman teitä tämä ei olisi mahdollista. Tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on ollut vuosien ajan ja siksi arvostammekin sitä, että te ammattilaisina ähm, tuomioistuin ja poliisialan ammattilaisina olette valmiit olemaan toimielinten, EU-toimielinten palveluksessa ja minä voin teille valiokunnan nimissä luvata, että me emme jätä teitä pulaan. Yritetään tuossa sitten noin kuudelta tosiaan tulla vastaanotolle. Pahoittelen, olemme nyt puolisen tuntia jo myöhässä aikataulusta. Seuraavaksi kyseessä esitysistä kohta neljä vuoden 2016 talousarviomenettely. Keskustelemme talousarvion yleisesittelijän Jose Manuel Fernandesin kanssa. Parahinnan Jose Manuel, tervetuloa. Ja nyt lyhyt alustuspuheenvuoro asiasta. Ole hyvä. Merci, Madame la Présidente. Je, je vais essayer d'être très... Kiitos, puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Tavoitteeni on ennen kaikkea kuulla teitä ja noudattaa teidän neuvojanne, jotta saamme aikaiseksi paremman talousarvion. Talousarviolla jo on suuntaviivat, jotka on hyväksytty täysistunnossa. Meillä on nämä kolme eetä ranskan kielestä, eli työllisyys, yrittäjyys, muiden muassa. Ja me haluamme katsoa ohjelmia Horisontti 2020, Erasmus Plus ja niin edelleen, eli 1A otsake. Haluamme myös sisäistä solidaarisuutta. Sosiaalinen kohesio. Kohesiopolitiikka on hyvin tärkeää, mutta myös ulkoinen solidaarisuus, otsake 4. Emme unohda sitä, mitä tapahtuu muualla rajojen ulkopuolella. Totta kai solidaarisuus liittyy myös haluamaamme turvallisuuteen. Meillä on prioriteettimme ja lähdemme siitä periaatteesta, että koetut ongelmat ratkaistaan tämän vuoden aikana 2015. Puhun tässä aivan erityisesti maksukysymyksestä kansalaisille on välitettävää viesti siitä, mitä me haluamme saavuttaa. Maksukysymys on toimielimille häpeällinen kysymys. Ei tästä pitäisi edes keskustella, koska tällaisesta tapauksesta ei pitäisi keskustelua syntyä. Silloin kun sitoudutaan johonkin, niin pitää sitten olla myös ratkaisut, jolla tuloksiin päästään. Eli jos lupa annetaan, niin maksu on toteutettava. On maksettava velat ja on osoitettava, näytettävä esimerkkiä. Tästä syystä toteankin, että tämä maksuongelma on sellainen, että se ei saisi olla meille ongelma. Se kuitenkin sitä on ja toivomme, että tänä vuonna, en nyt sano suorastaan, että ongelma ratkaistaan, mutta pitäisi saada ratkaisu jonka kautta 2016 talousarviota ei tästä enää heikennetä, eikä monivuotista rahoituskehystä enää heikennetä. Meidän on päästävä tuloksiin ja kunnioitettava kompromisseja. Sen takia tämä maksukysymys on totta kai vaarallinen kysymys, ja jotta voimme ratkaista maksuongelman, niin Täytyy toimia niin, että emme vaaranna niitä kompromisseja, joita monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä tehtiin. Mehän haluamme tuoretta rahaa tämän maksuongelman ratkaisemiseksi. Ongelma liittyy kohesiopolitiikkaan, mutta tämä ei tietenkään ole syynä, vaan oikeastaan tämän politiikan seurausta. Neuvosto hyväksyy sitoumukset toivoen, että myöhemmin kaikki ei onnistuisikaan ja sitten myöhemmin ei olekaan tarvetta maksaa. Mutta koskapa politiikka toimiikin, niin myöhemmin se, mille lupa on annettu, sitoumukset, jotka on tehty, johtavat siihen tilanteeseen, että pitää myös toteuttaa maksut, maksut jotka on hyväksytty. Maksut ovat seurausta maksusitoumuksesta. Toivon, että tämä tilanne saadaan jonkinlaiseen päätökseen. Päätös ei tietenkään ole mikään todellinen päätös, mutta saisimme todellisen kompromissin aikaiseksi. Komissio on esitellyt maksuohjelman elementtejä ei se varsinainen maksuohjelma ole, mutta tämän vuoden lopussa kuitenkin 20 miljardia on maksamattomia maksuja. Ja tämä edelleenkin on suuri summa ja 2017 2-3 miljardia. Tämä johtuu siitä, että ohjelmat eivät ole käynnissä niin kuin niiden tulisi olla ohjelman käynnistäminen ei niinkään ole helppoa. Ja sittenkin todetaankin, että no kenties täytäntöönpanoa ei tarvitakaan ja näitä rahoja ei tarvitakaan, joilla sitten sitoumukset katetaan. Sopumuksia on noudatettava, kompromisseja on kunnioitettava. Ja onhan meillä säännötkin, jotka on hyväksytty. Säännöt eikä ole mitään laitonta siinä, mitä näissä ohjelmissa nyt tapahtuu. Kaikkihan tietävät, että kohesiopolitiikka on sellainen, että siellä noudatetaan N plus kolme sääntöä. No sitten aikataulusta. 27. toukokuuta komissio esittelee talousarvioluonnoksen, pilottihankkeet ja valmistelevat toimet voidaan esitellä aina neljänteen kesäkuutta mennessä. 17. kesäkuuta äh, esitellään mietintö. Sitten kesäkuussa budjettivaliokunta ja täysistunto on heinäkuussa. Syyskuussa äh, tarkistusten määräaika valiokunnille ja jäsenille ja ryhmille syyskuussa. Puolivälissä syyskuuta sitten hyväksytään päätöslauselma ja sitten lokakuussa äänestämme budjettitarkistuksesta, päätöslauselmasta. Täysistunto on lokakuun lopussa ja marraskuussa sitten saamme kolmikannan sovittelun. Sitten kysymyksiin, jotka liittyvät tähän valiokuntaan läheisemmin. monivuotisessa rahoituskehyksessä on jo lähetys siitä oletuksesta, että lisäystä tapahtuu petosten vastaisessa työssä. Siellähän nyt on vähennystä, mutta toisaalta unionin taloudellisten etujen suojelemisessa taas on kasvua vuonna 2016 ja tässä on varsin lievä lisäys ja sitten petosten vastaisessa työssä pieni väheneminen. Tämä siis monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tässä vaiheessa haluaisin kuunnella teitä, teidän neuvojanne, ohjeitanne ja ehdotuksianne, jotta saamme mahdollisimman hyvän talousarvion. Mekin haluamme budjetti kuria mutta haluamme sellaisia määriä, joita budjetissa tarvitaan maksuihin. Kiitos. Kiitos ja kiitos myös kärsivällisyydestä. Ja minä haluaisin tässä nyt ehkä eh, esittelijänä kertoa joitain tarkennuksia meidän mielipiteestämme, joka on vielä tekeillä. L'amendement depuis plusieurs années avec le useita vuosia olemme käsitelleet äh, valvontakomitea ja OLAF-kysymystä ja tätä sihteeristön omaa budjettikohtaa. Tämä on meillä vastassa tänä vuonna. Olisimme kiitollisia, jos tässä onnistettaisiin paremmin kuin aiempina vuosina. Neuvotteluissa todella täytyy korostaa, jotta tähän tulokseen päästäisiin. Ja näkemysten vaihdossa voitte myös korostaa sitä, että tämä on meille todella tärkeä seikka. Sitten tämän lisäksi vastuunvapauspäätöslauselmasta äänestettiin viime viikolla täysistunnossa. Ensinnäkin kassavirta komission maksujen osalta. Tämä oli kohta 34. Ja se, että saisimme lisää avoimuutta rahoitusvälineisiin. Todella yhte, todellinen yhteisrahoituksen määrä. Tämän kaiken aion sitten päätöslauselmaan sisällyttää päätöslauselmassa vaaditaan myös pakote rangaistusjärjestelmää, kun ajattelemme jäsenvaltioiden raportointia, valvonta- ja hallinnointijärjestelmiä. Erityisesti näistä kohdista haluaisin kommenttini esittää. Me havaitsemme, että aika lailla valvonnassa on ongelmia. No sitten ulkopolitiikasta, ulkoisesta politiikasta. Joka vuosi suurlähettiläämme raportoivat. Tätä prosessia täytyy kiireellisesti parantaa. Kyse on tulosindikaattoreista. Tästä on myös päätöslauselmassa kohta, johon haluaisin palata. No sitten työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta. Me näimme, että työttömyyden vastaisessa taistelussa indikaattori, joka liittyy romaniväestöön valtioissa tilanne ei ole kovinkaan selkeä sen suhteen, miten varoja on käytetty ja miksi. Tästä haluan tehdä tarkistuksia. Erityisesti näistä kohdista aion kommenttine esittää. Tämä valiokunta on näitä käsitellyt. Olemme äänestäneet näistä myös täysistunnossa, joten täysistunto on ottanut näihin kantaa. Sitten edustaja Gajan. Jaa, danke Kiitos. Minullahan on ilo budjettivaliokunnassa olla ryhmämme varjoesittelijä ja olen mahdollisimman solidaarisesti pyrkinyt sitten seuraamaan kollega Fernandesin luonnosta. Tämä on nyt jonkin tällaista sokkolentoa, koska me puhumme budjettistyksestä, jota ei vielä ole. Voi asettaa jotakin odotuksia, mutta menettelyn kannalta on aina ehkä hiukan kummallista, mutta ei tarvitse siis tällaisen talousarviovaliokunta, vaan myöskin teollisuusvaliokunta, niin joutuu antamaan lausuntoja, vaikka vielä ei ole mietintöä olemassa. Niin, maksut, maksumäärät tulevat edelleenkin olemaan asia, joka huolestuttaa jossakin vaiheessa, aina käytössä niin, että peitto ei oikein riitä. Ja komissio voi hiukan nyt hyötyä siitä, että tämä, tälle vuodelle suunnitellut maksut niin eivät vielä raukea, koska hankkeet uusista rakennerahaston ohjelmista, jotka niitä, niistä on tarkoitus huolehtia. Jos tarkoitus huolehtia, niin maksaa niitä oikeastaan vielä on olemassa. Tämä tällä hetkellä rauhoittaa neuvostoa, totta kai, koska rahat voidaan käyttää maksuongelmien ratkaisemiseen, mutta euron voi kuitenkin käyttää vain yhden kerran. Ja jos nyt euron, joka on suunniteltu uusiin ohjelmiin, käytetään vanhojen laskujen maksamiseen. Voimme jo ennustaa kaikki yhdessä, mitä tapahtuu maksukauden päätteessä, päätteeksi, mutta kollega Fernandes on aivan oikeassa. Me joudumme kaikki yhdessä tarkkailemaan näitä maksuongelmia, etenkin kun minä pelkään pahoin, että nämä kolme eetä, joista kollega Fernandes puhuu mielellään, että nämä budjetin luomisessa eivät tule olemaan niin keskeisiä kuin hän toivoo. Me puhumme samaan aikaan äh, tästä, että kaikki tietävät, miten tämän strategisen investointien rahaston rahoitus edelleen on ratkaisematta, eli miten paljon vuoden 2016 budjetissa varataan esirille. Se on kysymys, johon voidaan antaa vain täydentävä vastaus, kun antaa vastaus siihen, mitä merkitsee tämä rahasto muille ohjelmille. Jos me katsomme marginaalia ja haluamme, haluamme käyttää marginaalia, käytän tässä nyt konditionaalia, jos me haluaisimme mahdollisesti käyttää näitä marginaaleja, silloin törmäisimme hoistin neuvostoon. Tämä yhteyttä tulee varmaankin todennäköisesti tapahtumaan, mutta joudumme pohtimaan sitä, mitä tämä merkitsee muulle budjetin rakenteelle. Toinen painopiste, joka aiheuttaa ongelmia, on nyt tämä tällä hetkellä näkyvissä olevat pakoliikkeet, miettimättä nyt sen, kun me näitä inhimillisiä draamoja, joita on nähtävissä, voidaan nähdä sitten, reagoiko EU asianmukaisesti tähän. Minusta on hiukan ärsyttävää kuulla ensin pääkaupungeista, että on tehtävä jotakin, mutta että sitten sanotaan vielä sitten perään kyllä, että kenen pitää tehdä jotenkin tämän Euroopan pitää. Tässä kuulostaa kansallisesta korvista niin hiukan siltä, että ne ovat sitten ne siellä Brysselissä, ja ne siellä Brysselissä, ne nyt sitten välttämättä eivät ole sama asia kuin kansalliset hallitukset, vaan vaikkapa komissio ja parlamentti. Suurella tyytyväisellä voi todeta, että nyt monet jäsenvaltiot ensinnäkin ovat asettaneet laivoja ja helikoptereita käyttöön ongelman ratkaisemiseksi, mutta hyvät kollegat, mutta sanoisin kuitenkin, että varmaan tullaan myöskin esittämään kysymys sitten sitä kuka maksaa laskut tästä, kun monella jäsenvaltioilla on sitten ajatus, että tämä maksettaisiin Euroopan budjetista. Minä uskon, että tällainen keskustelu, meidän pitäisi siihen varautua. Poliittisesti tämä mahdollisesti riittyy vielä siihen, että on kysymys siitä, miten äh, Frontexin äh, rahoitusta tullaan äh, käsittelemään, koska tämä tulee varmastikin vielä välttämättömäksi, mutta tämä kaikki tulisi vaikuttamaan tavalla tai toisella budjettiin. On myös paljon riskejä, joista on keskusteltu aivan liian vähän. Esimerkiksi tuki Ukrainan rahoituksellisen vakauttamiseen. Ja siellä aivan varmasti joudutaan käyttämään vielä kerran Euroopan budjettia. Siinä on sama tilanne kuin Eserin osaltakin, että niin tärkeä kuin apu Ukrainalle on, se merkitsee sitten sitä, että meidän pitää löytää siihen ratkaisu poliittista, poliittiseen kysymykseen, siis budjetista, ja vaikuttaa kokonaisuudessaan budjetin rakenteen. Budjetin valvontavaliokunnan lausunnon osalta Inge minusta johti esille pari hyvin tärkeää asiaa. Ja Inge, voisin jo sanoa, että varjoesittelijänä oman ryhmäni puolesta tulen tukemaan. Varmastikin meillä on tässä vähemmän ongelmia kuin nyt oli tämän päivän ensimmäisen lista-asian kohdalla, mutta kysymys liittyy valvontaan, valvontamahdollisuuksiin valtioissa, miten niitä voitaisiin käsitellä kriittisesti ja mahdollisesti niin, että löydettäisiin argumentteja sille, miten tärkeää on, että jäsenvaltiot saadaan käsittämään, että kun on kysymys paremmasta varojen käytöstä, kun on kysymys siitä, että EU-varoja käytetään huolellisesti, kun on kysymys siitä, että euro käytetään niin älykkäästi kuin mahdollista, että jäsenvaltioiden osaltaan on annettava panoksensa tähän, siihen, mitä ne vaativat Euroopan tuomien, to, toimielimiltä, miten pitää olla valmiita itsekin antaa oma panoksensa asiasta. Haluan vielä viitata yhteen asiaan tässä yhteydessä. Olisin sanonut tämän siinäkin tapauksessa, että huomenna ei ole, olisi Iso-Britannian alahuoneen vaaleja, mutta nyt haluaisin tarttua vaali, jota valmis kuulemaan syytöksen siitä, että puhuttu vaalitaistelu, mutta kun kuulen, että Britannian valtiovarainministeri haluaisi evätä komissiolta vastuuvapauden ja sitten samaan aikaan maatalous Agrin pääosastolle, maatalouspolitiikan pääosastolle sanoo, että Britannian valvontaelimet maatalouden osalta – niin silloin ovat toimineet, niin myös hän toimii tilanteessa, jossa hän on tehtävä asioita omassa talossaan. Tiedän, että hän ei kovin mielellään keskustele siitä, miten yksittäiset jäsenvaltiot käyttävät rahaa. Tämä keskustelu olisi todellakin tarpeen. Kiitos. Vielen Dank. Kollege bitte. Kiitoksia sitten kollega Vaughan. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Can I welcome... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän uh, Fernandesia, joka on äh, mukava kollega budjettivaliokunnasta. Olen varma siitä, että yhteistyö tulee sujumaan aivan erinomaisesti ensi vuoden talousarvion suhteen tässä valiokunnassa, mikä teitä ei varmaankaan yllätä. Usein keskitymme yksin omaan äh, varojen tehokkaaseen käyttöön ja siihen, että epäsäännönmukaisuuksia ja virheitä tapahtuisi mahdollisimman vähän. Ja niin kuin kollegat tässä toteavat, yhdistynyt kuningaskunta usein mainitaan sellaisena jäsenvaltiona, jossa näitä virheitä tapahtuu keskimääräistä enemmän. No ainahan emme halua nimetä syypäitä, mutta joka tapauksessa tärkeää on pyrkiä tehokkaaseen varainkäyttöön ja tärkeää on mahdollisimman korkea tehokkuus ja siitä huolehtiminen, että saadaan rahoille vastinetta, että saadaan todellisia tuloksia, jotka hyödyttävät kansalaisia ja tietenkin myös talouttamme. Ja täällä talousarvion valvontavaliokunnassa keskitymme yhä enemmän nyt tuloksiin ja juuri tuloshakuisuuteen. Ja kun, niin kuin oikein totesitte, tulee varmistaa myös se, että rahat käytetään oikeisiin prioriteetteihin ja oikeisiin asioihin niin, että niillä saadaan jotain todella aikaan. Ähm, joitain vuosiahan on ollut hieman toisin. Ja mietin, että oletteko budjettivaliokunnassa siirtymässä samaan suuntaan kuin me täällä talousarvion valvontavaliokunnassa. Toinen juttu sitten maksut. Aivan oikein siihen äh, viittaatte säännöllisesti. Viittasitte siihen, että noin 20 miljardia maksamattomia äh, laskuja on olemassa ja tilanne saattaa olla pahenemaan päin. Ja EUn tasolla tämä kuulostaa valtavalta summalta ja tietenkin tällä on vaikutuksia myös edun saajien tilanteeseen. Ja kysyisinkin teiltä, että keskusteletteko te tästä, saatteko te komissiolta tietoja siitä vaikutuksesta, mikä EUn maksamattomuudella on edunsaajien tilanteeseen. Tiedämme, että jäsenvaltioissa on usein tämä ongelma näiden maksujen suhteen ja ymmärtävätkö kaikki tahot nyt, että Ähm, tämä maksujen äh, jumiutuminen vaikuttaa tietenkin edunsaajien ja hankkeisiin kaikkialla Euroopan unionissa. Tästä meidän olisi hyödyllistä saada lisätietoa. Kiitoksia. Sitten kollega Körmer, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen mielelläni yhtymässä kiitoksiin kollega Fernandesille, jonka työtä saan seurata budjettivaliokunnassa – haluaisin aivan lyhyesti ja intensiivisesti viitata siihen, että meillä on ongelma maksamattomien laskujen kanssa. Ja maksamattomat laskut viime kädessä eivät ole mitään muuta kuin velkaa. Mutta EUlla ei saa olla velkaa, se on kiellettyä. Joten oikeudellisestikin tämä on erittäin suuri ongelma ja samalla myöskin uskottavuusongelma. Me kansalaisilta emme EUssa voi odottaa, voi, voi odottaa, että he odottavat lakia, kun me itse etsimme tällaisia todella pehmeitä ratkaisuja. Ja minun mielestäni meidän pitäisi lähteä tästä liikkeelle. Minusta, jos halutaan ratkaista tämä ongelma, joko lisätä tuloja tai vaikka se nyt ei ole odotettavissa, että näin tulisi tapahtumaan, silloin pitää maksulupauksia hiukan vähentää siihen saakka, kunnes voimme varmasti sanoa, että me saamme tasapainoisen budjetin, eli ei enää olisi maksamattomia laskuja. Minusta tämä definitiv absehbar. Sanotaan määrärahat, jos on tällaisissa suhteissa, ja jos se merkitsee sitä, että edelleenkin vuoden lopussa on maksamattomia laskuja, niin sanoisin, että tämä lisäksi uskoisin myös, että meidän pitää ennakoida riskejä ennen kaikkea, jos nyt on uusia rahoitusvälineitä, kuten ESIR. Minä olen usean otteeseen jo kuullut, miten kauniilta kaikki kuulostaakaan – olen iloinen todellakin, jos kaikki toteutuu näin, mutta meidän pitäisi varautua siihen, että mahdollisesti tulee joitakin asioita, joissa me nyt takaamaan jonkin tapaa, jonkinlaista takaamisesta ja vastaamaan siitä. Kysymys on siitä, mitä, että me olemme vakaudesta, varmuudesta velkaa kansalaisemme. Mitä enemmän me siirrymme siihen, että tavallisen budjetin ohessa on muita rahoitusmenetelmiä, jotka suoraan sanottuna eivät ole sellaisia, että kaikki parlamentin jäsenet niitä ymmärtäisivät, puhumattakaan EUn kansalaisista. Silloin meidän ei tarvitse ihmetellä sitä, että kansalaiset eivät täysin ymmärrä sitä, mitä me täällä EUssa kaikkea teemme heidän hyväksemme. Yksi perustavanlaatuinen lähestymiskohta meidän ryhmässämme on se, että on huolittava siitä, että budjettimme heijastelee hyvin pitkälti lähetysperiaatetta, kaikkea, mikä on kaunista, sitä ei välttämättä voi toteuttaa niin, ettei pohdittaisi sitä, miten se rahoitetaan. Uskoakseni tällaisilla asioilla, jotka ovat, näyttävät kauniita, niillä ehkä tehdään kansalaiset iloisiksi lyhyen aikaa, mutta samaan aikaan voimme vauhingoittaa koko tätä EU-hanketta. Meidän on katsottava, mikä on todella tarpeellista, missä voidaan kestävästi saada aikaan hyötyä kansalaisille ja onko meillä siihen todellakin varaa. Ja jos nyt lähetysperiaate merkitsee sitä, että EU pitää olla pidättyväinen, silloin jäsenvaltioiden pitää ottaa nämä tehtävät hoitaakseen. Ja lopuksi vielä, täällä on jo puhuttu siitä, että meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, että varojen käytössä me pyrimme saamaan aikaan kestävän vaikutuksen. Tuon vaikutuksen täytyy olla mitattavissa. Ei riitä se, että joku vain väittää, että jotakin tulee tapahtumaan. Meidän täytyy kehitellä järjestelmää, joka antaa meille tunnuslukuja niin, että me selkeästi voimme verrata sitä, missä, missä milläkin rahalla saadaan mitäkin tuloksia aikaa, koska tätä kautta voimme integroida tämän tällaisen, järjestelmään, jossa vain oppia parhaista käytänteistä. Sen voidaan katsoa, miksi jotkin asiat toimivat yhdessä maassa hyvin, toisessa huonosti, se ei sukaan merkitse sitä, että tässä pitäisi olla uhkailemaan jollakin nuijalla, vaan pitää oppia siitä, miksi jotkin asiat jossakin toimivat hyvin. Kollegi Valli, Schluss. Ja lopuksi kollega Valli. Ringrazio il collega Fernandes per... Aivan lyhyesti haluan kiittää kollega Fernandisia. Sanni sitten budjettivaliokunnassa asiasta puhuu. Varmasti tiedätte, mitä ryhmäni on ehdottanut näissä asioissa. Kun ajatellaan valvontaa, haluaisimme, että jäsenvaltiot tekisivät enemmän yhteistyötä. Tämä on aivan oleellisen tärkeää. Yhteistyötä on oltava. Muutoin joudumme jumeutuneeseen tilanteeseen ja kansalaiset toteavat, että järjestelmähän ei toimi. Monet äänestäjät varmasti saavat sen vaikutelman, että toimielin on aika lailla hyödytön kun ajatellaan sitä, miten eurooppalaisia varoja käytetään, niin edelleenkin meillä on näitä ongelmakohtia. Meillä on hienoja, hienolta kuulostavia hankkeita, mutta välttämättä ne eivät aina pääse niihin tuloksiin, joita niitä, niiltä odotetaan. Tästä syystä kansalaiset ovat turhautuneita ja eivät niinkään luota toimielimiimme. Tarvitsisimme hieman lisätietoa näistä kysymyksistä. No, mitä sitten tulee budjettiennusteisiin, arvioihin, niin olen pannut merkille, että olemme saaneet Esirin rahojen käytöstä varsin mielenkiintoisia tietoja. Uskon, että tässä on aika lailla poliittista vaikutusvallan käyttöä sen suhteen, miten eri jäsenvaltioissa varoja käytetään on kymmeniä miljoonia, joihin todella on perehdyttävä, niiden käyttöön on perehdyttävä. Oikeastaan tässä vain lykätään ongelmia tuleville vuosille, eli jos joku ohjelma ei toimi, niin luonnollisesti se aiheuttaa sitten budjettiongelmia lukuisiksi vuosiksi jatkossa. Kiitos. So, ja sitten kollega Jose Manuel vielä lopuksi ja saisinko pyytää puhumaan lyhyesti? Meillä on nimittäin täällä vielä yksi esityslistan kohta ja tilintarkastustuomioistuimen rauha Kalirat ja täällä odottanut pitkään. Nous sommes dans le même... Aivan lyhyesti. Kiitos. Me olemme samalla tiellä. Etenemme samaan suuntaan ja otan teidän ehdotuksenne huomioon. Teidän huolenne ovat myös meidän huoliamme. Yritän puhua mahdollisimman vähän. Meidän täytyy käsitellä tätä maksukysymystä. Meidän on puhuttava meidän prioriteeteistamme. Maksukysymys, aivan niin kuin sanoin, on ongelma, joka on häpeällinen ongelma ja jonka ei tulisi edes olla olemassa ongelmana. Yleensähän maksetaan se, mille lupa on myönnetty. 12. toukokuuta järjestämme kokouksen komission kanssa kolmikantamuodostelmassa ja käsittelemme nimenomaan maksukysymystä. 26.–27. toukokuuta toivomme, että saamme yhteisen julkilausuman tästä asiasta. Yhteisiä julkilausumia on aika lailla jo annettu, niin että neuvostokin on ollut mukana ja neuvosto ei ole näitä kuitenkaan kunnioittanut. Minä en niinkään pidä siitä, että puhutaan näistä maksuongelmista, vaan puhuttaisiin pikemminkin prioriteeteista. Ja nyt kuitenkin käy niin, että puhun juurikin maksuongelmista. Eli tässä toimin aika lailla ristiriitaisesti omien periaatteitteni kanssa. Tämä on kuitenkin asia, joka meille asettaa toimintaehtoja ja tämän kautta prioriteetit myös meille näyttäytyvät. Me maksamme ikään kuin menneisyyden kuluja. Meillä on toimintaohjelmia, jotka eivät enää edes pyöri. Me elämme vuotta 2015 ja edelleenkin puhutaan tapahtumista kaudelta 2007-2013. Tiedän, että tässä on siirtymäkausi, mutta tämä liittyy myös olemassa oleviin sääntöihin. Ja sitten aivan niin kuin kollega Vaughan mainitsi, tulokset ja lisäarvot. Euroopan unionin budjetti on pieni budjetti, kaikki, ainakin täällä kaikki, me tiedämme, että sillä on huomattava lisäarvo. Puhutaan noin hieman runsaasta prosentista stä, mutta sitten kuitenkin investointien näkökulmasta jäsenvaltioissa puhutaan joskus 50 prosentista. Ja sitten kun ajatellaan hallintokuluja, ne ovat varsin pienet ja investoinnit kuitenkin ovat suuret. Kansalaiset eivät esimerkiksi tiedä kaikkia näitä tietoja. En tiedä mitään instituutiota missään jäsenvaltiossa, jossa budjetti käyttää vain 6 prosenttia hallintokuluihin ja 94 prosenttia sitten käytetään investointeihin. Tässä budjetissa jäsenvaltioiden hallinnoimana on kuitenkin sellainen piirre, että mehän olemme hyväksyneet yhteisiä sääntöjä sääntöjä pitää kunnioittaa. Me puhumme kohesiopolitiikasta joskus ongelmana. Kohesiopolitiikka kuitenkin tänä päivänä, nyt kun uudella tavalla sitä toteutetaan, se edesauttaa tutkimusta ja innovointia, kasvua, älykästä kasvua ja kestävää kasvua. mukaan ottavaa kasvua. Tästäkin on huolehdittava. Kyse on pikemminkin velvollisuudesta, kun ajatellaan budjetin valvontaa. Meidän tehtävämme totta kai on toimia sääntöjen mukaan, kunnioittaa sääntöjä, kunnioittaa tehtyjä kompromisseja ja niitä, niitä kompromisseja, joita olemme tekemässä – budjetin kautta välitämme myös myönteistä viestiä. Palaisin tähän maksukysymykseen ja oikeastaan siihen, mitä minä sanoin. Minkälaisen kuvan me välitämme kansalaisille, kun emme kunnioita kompromisseja? Kun hyväksymme budjetin, jossa maksut ovat välttämättömän tason alapuolella, niin mitä sitten myöhemmin tapahtuu? Sadan korjaavia ja täydentäviä lisätalousarvioita. Mitä tämä tarkoittaa sitten, kun, tarkoittaako tämä sitä, että parlamentti haluaa lisää rahaa? E, e, ei se pidä paikkansa. Meillä on lisätalousarvioita, joilla sitten kunnioitetaan nimenomaan tehtyjä kompromisseja ja maksetaan tehtyä velkaa. No niin, työllisyys, työpaikat, kasvu, yrittäjyys, sisäinen ja ulkoinen solidaarisuus, nämä ovat niitä prioriteetteja, myös turvallisuus, joka liittyy kaikkeen tähän. Eurooppa on se maailmankolkka, jossa on paras elämänlaatu, korkein BKT. Meillä käytetään eniten varoja sosiaalikuluihin ja tämä elämänlaatu on säilytettävä. Tämä toivo on säilytettävä kaikkien eurooppalaisten näkökulmasta. Kiitos. Bon, on se réjouit de la coopération. Et... Kiitos. Me nautimme tästä yhteistyöstä. 6 prosenttia hallinto ja Et maininnut sitä, mutta seuraavassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa, joka käsittelee teknistä apua maatalouspolitiikan alalta, mutta mielenkiintoista tässä kertomuksessa on se, että siellä todetaan, että on budjettitukea, eli meidän hallintokuluja käytetään muualla, muiden välineiden kautta, eikä niinkään hallintokulujen kautta. Thank you, Chair. I made important cuts to my... Kiitos. Lyhensin tässä tätä kertomusta, jotta jää aikaa keskustelulle. Kun ajatellaan 2007-2014 äh, väliä, niin maatalouden ja maaseudun kehittämistä varten äh, varat ovat nousseet puolesta toista 1,9 miljardiin ja teknisen avun rahoitus on joustavaa, jotta voidaan ottaa huomioon hallintokapasiteetti- ja kehitystarpeet. Joustavuuden varmistaminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että teknisen avun perinteistä määritelmää unohdettaisiin. On tärkeää varmistaa se, että teknisen avun rahoitus tuo lisäarvoa. Se ei saa korvata hallinto rahoitusta, joka joka tapauksessa toteutuu päivittäisessä toiminnassa. Teknisen avun rahoitus pyritään käyttämään kapasiteetin rakentamiseen, mutta sitä on yleensä tai usein käytetty yleiseen hallinto rahoitukseen. Ja tekninen apu on itse asiassa auttanut jäsenvaltioita pyörittämään toimintaa maaseudun kehittämisen alalla näinä vaikeina talouden aikoina. Ja suurin osa komission omasta sisäisestä teknisen avun rahasta 2013 käytettiin kapasiteetin vahvistamiseen. DG Agri päätti kuitenkin rahoittaa IT-järjestelmänsä kokonaan teknisen avun budjettikohdasta, vaikka tämä olisi kuulunut hallintobudjetin alaisuuteen. Kun ajatellaan tätä rahaa ja tätä päätöstä, niin yleiset hallintomenot helposti käytetään teknisen avun rahoituksesta. Ja tämä on nyt hämärtänyt hiukan tätä, tätä rajaa ja luonut tunteen vaikutelman siitä, että säästö on saatu aikaan. Kun ajatellaan äh, lainsäädäntöä, se ei suoranaisesti kiellä teknisen avun äh, käyttämistä tällä tavoin, mutta äh, kun ajatellaan tämän teknisen avun varojen käyttämistä päivittäisen toiminnan pyörittämiseen, niin tämä ei ole parasta, paras mahdollinen tapa, koska nämä rahat olisi voitu käyttää kentällä maaseudun kehittämiseen. Eli tässä itse asiassa on saatu nyt sitten vähemmän reaali investointeja maatalousalalla. Mutta on tässä jotain hyvääkin. Maaseudun äh, verkosto, verkostoitumistoimet, jotka tarjoavat erittäin hyviä mahdollisuuksia maaseudun kehittämisessä sen parantamiseen teknisen avun talousarvion kautta. Esimerkiksi innovaatiot, tiedonvaihto maatalousalalla. Ähm, nämä ovat erittäin hyvin toimivia välineitä. Itse asiassa Italiassa tästä oli oikein hyviä esimerkkejä. Sitten tuki, pilari kaksi viidessä tarkastetussa jäsenvaltiossa. Tässä itse asiassa molempien pilarien jakamat toimet tulevat esiin, kun ajatellaan vaikkapa tehtäviä sopimuksia ja hankintoja. Usein kulut jaetaan pilarien yksi ja kaksi välillä ja tämä voi tietenkin aiheuttaa hämmennystä siitä, onko varoja käytetty oikein. Lopuksi sitten vielä arviointi ja valvonta puitteistosta. Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että komissio ja jäsenvaltiot eivät ole luoneet sellaisia tulospuitteistoja, jotka osoittaisivat teknisen avun rahojen teho, käytön tehokkuuden. Ja koska tämä kokonaisuus ei ole operat traditionaalista, sitä usein käytetään vuositasolla ja näin ollen se ei, äh, sitä ei ole alistettu äh, valvontapuitteisiin. Usein sitä käytetään äh, hiukan soveltumattomalla tavalla monivuotisissa puitteissa ja näin ollen valvonta ja mm, arviointi eivät toteudu toivotulla tavalla. Kun ei vaadita, että kaikki jäsenvaltiot toimisivat äh, samalla tavoin, niin komissio on ikään kuin äh, antanut käsistään äh, tehokkaan valvonnan. Ja kun ajatellaan tämän rahoituksen tehokkuutta, niin se itse asiassa näin vaarantuu. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio saattaa päätökseen paremman valvonnan niin, että jäsenvaltioiden tulee erikseen huolehtia maaseudun kehittämisen ja teknisen avun rahoituksesta, jotta näitä rahoja ei käytetä muuhun kuin tarkoitettuun tarkoitusperään, eli kapasiteetin vahvistamiseen. Samoin tarvittaisiin teknisen avun rahoitukselle kunnolliset puitteet. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ja Suomen tulkki huomauttaa tässä vaiheessa, että näin nopeasti luettuja, luettuja tekstejä ei voi simultaani tulkata. Kiitoksia. Tämä oli todella kiinnostava kertomus, joka tuo lisäarvoa meidän toiminnallemme. Ja nyt esittelijämme Rova Kaadenpa. Olkaa hyvä. Ja zuerst einmal auch... Niin aluksi sydämelliset kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle. Tässä on paljon sellaista, sellaista, missä on vaatimuksia komissiolle ja jäsenvaltiolle, tai ne voidaan johtaa näistä kommenteista ennen kaikkea, mitä tulee siihen, että onko kysymys yleisistä hallinnollisista kustannuksista vai liittyvätkö ne operatiivisesti johonkin tiettyyn ongelma, ohjelmaan. Minä kuitenkin siitä huolimatta sanoisin, että jos komissio on työstänyt jonkinlaisen suorituspuitteet, silloin se paikan päällä sidosryhmien kanssa jäsenvaltioissa kävisi hyvin läheistä kokemuksen vaihtoa, koska menneisyydessä nimenomaan juuri käytännön työ usein on tehnyt vaikeaksi sellaisten tehtävien, jotka ovat lähtöisin ensimmäistä toista pilarista, rahoittaa ja niin, että ne pidetään täysin erillään siinä, mitä, mikä koskee henkilöstöä näinkä hyvin usein, koska usein on kysymys nimenomaan palkkakustannuksista, että kysymys on samoista ihmisistä, jotka joiden on osalta vaikea katsoa, mikä hattu heillä on päässään minäkin hetkenä. Tämä koskee myöskin koko teknistä infrastruktuuria, tietokoneohjelmia, joita täytyy päivittää, ja ohjelmakohtaiset tuet, ne täytyy maksaa teknisestä tuesta, mutta mutta tässäkään erottelu ei aina ole aivan niin yksinkertaista kuin mitä, mitä, ne, mitä ne näyttävät tässä kertomuksessa puhtaan teknisesti katsottuna. Joten saattaa olla, niin, että nämä on jotakin sellaisia, joita käytännössä voidaan panna toimeen ja siksi pitäisi katsoa, mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi tehdä. Tärkeä minusta on myöskin tämä myönteinen asia, joka on otettu esille kertomuksessa. On mukava kuulla myönteisiä asioita, että on voitu todeta, että verkkojen rakentaminen, verkottuminen, joka on ollut suuria tavoitteita, että sitä tapahtuu, vaikkakaan ei aina niin selkeästi eh, kuin mitä budjetin osalta olisi voitu nähdä, mitä me olemme usein vaatineet – kokonaisuudessaan voimme sanoa, että olemme yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen vaatimuksista, mutta meidän pitäisi näiden toiminnallisten puitteiden osalta vetää mukaan nimenomaan kokemukset käytännöstä. Ich habe mich auf die Itsekin olen puhujalistalla EPPn eh, e varjoesittelijän ominaisuudessa. Haluaisin esittää pari kysymystä. Nyt täältä Rova Kaljulaite kun ajatellaan tätä rajoitusta maatalouden ja maaseudun kehittämisen teknisen tuen suhteen, olen ymmärtänyt, että usein jopa ministeriöiden sihteeristöjä rahoitetaan teknisen tuen kautta. Eikä sitä nyt tällaiseen ole tarkoitettu. Ja siksipä tarvitsisimme nyt komissioltakin vastauksia. Yhtäältä täytyy todeta, että mielestäni Tämä oli hyvin kiinnostava tilintarkastustuomioistuimen kertomus, koska näin todella voimme osoittaa, että EU antaa budjettitukea. Ja siksi herra Graffilta pyytäisinkin vastausta tai pikemminkin ehkä kattavaa kuvausta siitä, mihin tai missä hallintomenoja maksettiin 2014 operatiivisista menoista, esimerkiksi rakennerahastojen osalla, kun se oli siis yhteisrahoitushankkeesta. Tämä olisi tärkeää meidän tietää. Ja sitten Dalongo maatalouspääosastolta komissiosta kysyisin, että paljonko tästä teknisestä tuesta ohjelmissa komissio pitää itsellään? En oikein muista, onko tilintarkastustuomioistuin tähän puuttunut. Virkistäkääpä muistiani. Ja nyt vielä maatalouspääosaston edustajalle tilintarkastustuomioistuimen suositus kaksi. Nimittäin se, että esimerkiksi ihan IT-huoltotoimija ei voi maksaa teknisestä tuesta, niin haluaisin kuulla, että mitä tähän kuuluu. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt antaisin puheenvuoron komission edustajille. Ah, Ines, Ines vielä, kollega Ajala Sender ja sitten komissio voi vastata. Ines. Kiitos puheenjohtaja. Mietin muita asioita. Mä ajattelin, että olisi ollut muita, jotka olisivat pyytäneet puheenvuorot aivan pikaisesti. Eh, Kalju haluan kiittää kovasti hänen kertomuksestaan on pieniä, pieni hiukan sekannusta siinä, mitä on tekninen apu, tekninen tuki, en tiedä, en ole pelkästään kysymys koneista, tekninen tuki on, on aina on ainakin henkilöitä tai toimijoita maaseudulla, henkilöitä esimerkiksi on minun alueellani esimerkiksi, ja joudan näiden avulla voidaan panna toimeen erilaisia hankkeita, mutta mutta sitten miten komissiota maksetaan, siis on tällaisia toimijoita ja, ja tämmöisiä teknisiä avustajia, koska teknisessä avussa me puhumme siitä, että on aina ollut tällaisia monissa tapauksissa myöskin kolmansia maita, joissa odotamme yhteistyötä, nämä, siis, jotta nämä avustajat pystyvät myöskin värittämään tällaista tietotaitoa eteenpäin Puhutaan myöskin eh, informaatiotekniikasta ja ylläpidosta ja ohjelmista ja myöskin onko olemassa jokin erityinen kohta budjetissa, joka olisi tarttunut tällaiseen esimerkiksi verkkojen ylläpitämiseen ja joka olisi voi olla osa tätä budjettia ja tällaisia hallinnollisia kustannuksia, mutta, mutta ehkä meidän hiukan kerrottaisiin, mistä tässä on kysymys, koska en oikein ymmärrä tätä. Genau, das ist das Problem. Niin, sehän se ongelma on. Herran Alonko, olkaa hyvä. Presidente, grazie. Grazie. E grazie per darci l'opportunità. Puheenjohtaja, kiitos siitä, että annatte meille mahdollisuuden käydä näkemysten vaihtoa tästä hyvin tärkeästä tilintarkastustuomioistuimen eityiskertomuksesta. Haluan kiittää edustaja Kaadenbachia hänen näkemyksistään sekä myös tilintarkastustuomioistuin istuimen jäsen Kaljulaidin äh, lausunnosta. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, me olemme suhtautuneet myönteisesti tähän erityiskertomukseen. Tehokkuus on parantunut teknisessä avussa yhtä poikkeutta lukuun ottamatta, johon sitten palaisin yksityiskohtaisemmin. Kertomus kattaa teknisen avun kaksi osa-aluetta – ensinnäkin komission ja toisaalta jäsenvaltioiden toteuttaman teknisen avun. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa, että tekninen apu, jota komissio toteuttaa, toteutuu budjettisuuntaviivojen mukaisesti. Kyse on yhteisestä hallinnoinnista. Kyse on operationaalisesta teknisestä avusta ja muusta kuin operationaalisesta teknisestä avusta. Kaikki IT-kustannukset Onpa sitten kyse äh, kehityksestä tai huollosta, tulee aina kattaa samasta budjettikohdasta. Tämä lähestymistapa on mahdollistanut sen, että budjettikuria ja koordinointia yhteishallinnoinnin äh, piirissä on voitu tehostaa ja parantaa. Kun ajatellaan tietoteknisiä järjestelmiä, niin tekninen apu, jota käytetään uuden välineistön kehittämiseen, tehostamiseen, IT-välineiden kehittämiseen ja parantamiseen, kun on vaikkapa kyse FIS-2-järjestelmästä. Tätä järjestelmää käytetään maatalousrahastojen tukemiseen lainsäädäntöpuitteissa. Tilanne on hyvin monimutkainen ja on vain monimutkaistunut viime vuosien aikana. Me olemme kattaneet kustannuksia alkuperäisistä kehityskuluista ja sitten päivityksenkin takia kustannuksia syntiin, niin kuin tiedätte esimerkiksi matkapuhelinten osalta uusia versioita kehitetään, täytyy päivittää matkapuhelin, jotta se sitten toimii asianmukaisella tavalla. Kenties nämä on väärin perustein katettu ylläpito budjettikohdasta, mutta kyse on kuitenkin olemassa olevan tietoteknisen järjestelmän päivityksestä. Ja tämän tulisi olla siis yhdessä ja samassa budjettikohdassa katettuna. Tästä syystä komissio katsoo, aivan niin kuin olemme jo vastauksissamme tilintarkastustuomioistuimille todenneet, että Kyse on operationaalisesta toiminnasta, joka mahdollistaa päivitykset ja mahdollistaa sen, että päästään niihin poliittisiin tavoitteisiin, joita maatalouden kehittämisohjelmissa tavoitellaan. Sitten on toinen kysymys, jota ei ole vielä käsitelty. Teknisen apuun liittyy myös verkostoituminen. Parlamentti ja tämä aihe on kovasti kiinnostanut. Verkot ovat strategisia kysymyksiä, innovaatio, kumppanuusverkostot. Tämä on hyvin lupava aloite, jonka komissio on käynnistänyt. Ja tämä on ohjelmointikauden lopulla selvästi nyt lähtenyt käyntiin. Ja myös viime vuosina budjetin käytön kannalta parantumista on tapahtunut. Kun ajatellaan IT-järjestelmää ja sitä, että tarvitaan jatkuvasti pidemmälle vietyjä ohjelmistoja, niin tämähän totta kai kuuluu myös jäsenvaltioiden vastuukysymyksiin. Tämä kaikki mahdollistaa sen, että voimme toteuttaa paljon yksinkertaisempaa raportointia – ja olemme myös voineet eh, laajentaa mittauksiamme tuloksiin. Tähänhän usein viitataan parlamentissa. Me käytämme sellaisia tietoteknisiä välineitä, jotka mahdollistavat paljon eh, tarkemman seurannan. Ja nämä järjestelmät mahdollistavat myös sen, että tehdään jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä. Ne ovat siis kaikkien osapuolten näkökulmasta hyvin tärkeitä. No sitten kun ajattelemme puolta, jäsenvaltiot hallinnoivat. Kyse on maaseudun kehittämisen strategisesta tavoitteista. Ilman tällaista rahoitusta tavoitteisiin ei päästä. Tekninen apu mahdollistaa sen, että voimme seurata, valvoa tarkkailla, tehdä arvioita maaseudun kehittämisen ohjelmista. Kaikki tämä on rahoitettava näiden budjettikohtien avulla. Tekninen apu mahdollistaa sen, että ohjelmia toteutetaan asianmukaisesti ja myös hallintokapasiteetti eh, paranee myös kansallisten toimivaltaisten viranomaisten taholla jäsenvaltioissa on teknisen avun suhteen noudatettu varsin joustava lähestymistapa, jotta todella valinnanvaraa olisi ja on mahdollistettu alueellisesti ja kansallisesti useita mahdollisuuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, arvoisa puheenjohtaja, minkäänlaista kurinpidon puutetta, vaan yhteisessä hallinnoinnissa – jäsenvaltioiden on taattava se, että budjetti käytetään sen mukaisesti, mitä tehokkuuden periaate määrää. Ehkä voitte toimittaa meille kirjallisesti tämän. Te, te tässä nyt luette tätä pitkää tekstiä. Meille olisi hyvä, jos vastaisitte kysymyksiin. Teille esitettiin kysymyksiä. Näihin ette vielä ole vastannut. Esimerkiksi kysy, että paljon, paljonko komissio on itse päättänyt käyttää teknisen tuen potista. Ja nyt kun tätä teknistä tukea tässä muodossaan näin kovasti puolustatte, niin miten virheen määrä voi olla 8,2 prosenttia? Kiitos. Allora. Presidente, mi spiace, lei mi dica che io non ho risposto alle domande, in effetti io ho risposto secondo me. Niin olen pahoillani. Sanoitte, että en vastannut kysymykseen, mutta katson kyllä, että ainakin osittain vastasin esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin puhuin IT-järjestelmien huollosta ja ylläpidosta, ja implisiittisesti vastasin tässä myös toiseen kysymyksen ulottuvuuteen, joka täällä nousi esille. Mutta haluatte siis aivan täsmällisiä vastauksia, hyvin täsmällisiä vastauksia siitä, kuinka paljon voinpa kertoa, että 2013 puhutaan 14, pilkku, ei vaan 14 miljoonasta eurosta. Se on se summa, joka on käytetty komission alaisuudessa teknisen apuun 1,46 miljoonaa, sitten tekniseen apuun ja henkilöstön 1,65 miljoonaa euroa, IT 3,45 miljoonaa verkostoihin, 5,57 miljoonaa. Nämä ovat siis ne yksityiskohdat, jotka toistaiseksi voin teille tarjota. Haluaisin myös selittää, miksi tämä raha on käytetty. Verkostot ovat hyvin tärkeä budjettikohta, se on strategisesti tärkeä menoerä, kun toteutamme politiikkaa. Sitten suosituksista. Kyllä minä mielestäni selitin tilanteen. Kyse on IT-järjestelmien kehittämisestä ja on aivan legitiimiä, että nämä yhdistetään muiden vastaavien menojen kanssa samaan kohtaan. No sitten komission suunnitelmat tulevalle ohjelmointikaudelle. Mitä nyt voisin sanoa? Voin sanoa, että me olemme määritelleet suuntaviivat, ohjeet teknisestä avusta. Ja sitten kun ajatellaan menojen jakautumista, esimerkiksi palkat, palkkakustannukset ja muut ulottuvuudet teknisessä avussa. Meillä on suuntaviivat ohjeistus tähänkin kysymykseen. Totta kai te, teillä on tämä asiakirja saatavissanne. Voisin vielä vastata kenties joku sen kysymykseen, mutta voitte tästä päättää. Olkaa hyvä. No joo, kiitos paljon. Asiakirja varmaan saatavilla. Rouva Kaalilaite. In the, uh, in the agriculture... Mitä tulee siis tähän maatalojakamiseen, pilari yhden ja maatalon kehittämiseen teknisen avun osalta, teknisavun osalta rajoituksia, sitä ei voida käyttää ykköspilariin, mutta kun sä saatat, avut ovat samoja sekä pilari ykköselle että tekniselle avulle, joten rajausta on vaikea ehkä tehdä, ja tämä on ehkä keinotekoinen, ja sitä on ehkä syytä pohtia Ajalla Sender muistutti siitä, että apu on tarkoitettu nimenomaan kapasiteetin kehittämiseen. Näin todella onkin, koska SAPA, FAR ja niissä todellakin on käytetty tämän välineenä siinä, että kehitettäisiin tietotaitoa hallinnolle luoda politiikkaa, mutta maaseudun kehittäminen ei suinkaan sulje kokonaisuudessaan pois sitä, että olisi käytettävissä hallinnollisia kustannuksia, siis hallinnollisia kustannuksia ja siksi meillä on tämä tilanne, mikä on. Periaatteessa minusta tuomioistuin ei arvostele sitä, että IT-järjestelmiä, jotka on otettu Masadun kehittämiseen, maksetaan niin, että mukaan ylläpito tällaisesta katta, yleisistä maaseudun kehittämisen menoista. Tästä puhutaan silloin tekstinä kustannuksena, mutta se ei kuitenkaan ole kapasiteetin kehittämistä, se on väärää varojen käyttöä. Sitä ei se ei millään tavalla saada politiikan tuloksia paremmiksi. Kysymys on sitä, että olisi yksinkertaisempaa erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan tulevaisuudessaan. Tässä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Sitten kysymys siitä, miten paljon teknisen avun kustannukset ovat lisääntyneet ja miten paljon komissio itse käyttää. Minä voin sanoa, että vuonna 2007 maaseudun pääosasto ja maaseudun kehittämisen teknisen käytön asu oli 12 miljoonaa vuodessa ja vuonna 2013 se oli lähes 22. Tämä on siis jatkuvaa kasvua vuosien aikana. aikaan muut hallintokustannukset kokonaisuudessaan ovat 12,8 miljoonaan alentuneet. Siis tämä on kohta kaksi meidän kertomuksessamme. Ja toivon, että sain luvut ainakin suurin piirtein oikein, mutta tämä oli vastauksena kysymykseen, jonka esititte kollegoille komissiosta. Kiitos. Kollegin Ajala Kollega Ajala Senterillä on vielä lisäkysymys. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Kun minä en ymmärtänyt miksi uudet teknologiat ei olisi hyväksyttävää kapasiteetin kehittämisen suhteen. Kyllä minun mielestäni sen pitäisi olla, koska juuri nettisivujen luominen esimerkiksi maaseutumatkailulle ja maaseututuotteille on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan erilaisia uusia tuotteita, joita Ähm, markkinoille tulee. Eli sehän nyt on nimenomaan kapasiteetin kehittämistä, koko tämä digitaaliala. Ähm, kyllähän se nyt tulee tavallisen entisen hallinnon äh, päälle. Äh, joten minä en ymmärrä, miksei tämä digitaalimaailma voisi olla teknistä apua. Ainakin ne hankkeet, joita tunnen omalta äh, omasta vaalipiiristäni, no suuri aluehan se on isompi kuin äh, Belgia, minun vaalipiirini, mutta joka tapauksessa äh, tietokoneethan nyt jyllävät, joten en minä ymmärrä, miksei niitä voida tässä ottaa huomioon. Kiitoksia Rova Karjulaid, olkaa hyvä. IT. Aivan, IT-järjestelmät kehittäminen. Silloin kun niitä rakennetaan niin, että saadaan politiikan operatiivinen toiminta paremmaksi, se on teknistä apua selvästi, mutta kun järjestelmä on jo enemmän tai vähemmän valmis, silloin tulee kysymys sen ylläpitämisestä. Kaikki IT-järjestelmät, kun me tiedämme, tarvitsee IT-asiantuntijoita järjestelmien ylläpitämiseen. Ja keskustelu onkin nyt sitten sitä, onko tämä normaali osa, mitä tahansa, joka on normaalia järjestelmän ylläpito, onko se edelleen teknistä apua vai ei. Meidän mielestämme se ei ole sitä. Mutta me keskitymme liikaa jopa jäsenvaltioiden tapauksessa tähän IT-kehittämiseen ja teknisenä apuna. Tärkeä tässä on siinä se, että ihmiset, jotka käyttävät näitä järjestelmiä myöhemmin, että heidän palkkansa tapahtuu EU maksamana mikä merkitsee sitä, että kustannuksia siirretään jäsenvaltioiden omasta budjetista niin, että ne korvataan EUn rahoilla, jolloin maksetaan EUn rahoilla virkamiesten palkka. Das on Erittäin tärkeä kysymys kertomuksessanne ja tässä varmasti äh, huomio kääntyy näihin eri säästökohteisiin ja siksipä herra de Graaf ylipäätään säästökassat ja niistä kertominen tietenkin tässä nousevat esiin. Ja nyt vielä esittelijä Kaiden Pak lopuksi. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää vastauksista kysymyksiin ja varmaankin IT-määritelmä ja tämä kertomuksessakin on kiinnittänyt huomiotani niin ja tällä välin suosituksissa jo olette myöntäneet, että No, tarvitaan selkeämmät äh, määritelmät ja se on varmaan osa syy tämän päivän keskustelulle, koska rajaveto ei ollut äh, selkeää, joten tämä nyt ainakin on ensimmäinen asia, joka tästä nousee mieleen. Asia, joka on siis hoidettava ja toinen hoidettava asia on yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa niin, että rahat äh, teknisestä tuesta on alistettava jonkinnäköiselle suunnitelmallisuudelle kun ajatellaan äh, valvontaa ja tilintarkastustuomioistuimen äh, vierailuja, niin äh, monissa jäsenvaltioissa teknisen tuen varoille jatkossa niiden käytölle ei ole vielä minkäännäköisiä suunnitelmia. Eli no kyllä me sitten näemme, että mihinkä rahoja sitten silloin aikanaan tarvitaan. Tässä on mielestäni aivan liian löyhää toimintaa myös komissiossa jäsenvaltioihin nähden, joten yhteistyössä paitsi komission puitteissa myös yhdessä jäsenvaltioiden kanssa varmaan tarvittaisiin selkeämmät suunnitelmat, selkeämmät määrit, määräykset. Toki joustavuuttakin tarvitaan. Nämä, totta kai tilanteet muuttuvat, mutta kyllä alueen alkaa pitäisi olla hieman selvempää, että mihinkä nämä rahat on tarkoitettu, niin sitten se valvominenkin on varmasti helpompaa. Kiitos. Nyt tämä esityslistan kohta on hoidettu. Seuraava esityslistan kohta Tonava, sisävesiväylät. Olemme sopineet esittelijän Novakovin kanssa, että sitten 8.6. Strasburgin kokouksessa käsitellään tämä asia. Yleensä olemme hyvin täsmällisiä, mutta tänään se ei nyt vaan kerta kaikkiaan onnistunut. Ja nyt muistutan, että kello 18 valvontakomitea on kutsunut meidät Berlemont-rakennukseen vastaanottoon. Ja huomenna kokouksemme alkaa kello 9, 9.10 koordinaattorit ja avoin kokous sitten huomenna kello 10 alkaen. Kiitoksia ja oikein mukavaa iltaa. Sydämestä kiitokset, kokous päättyy.